Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie jest sporo różnych Tällä hetkellä tapahtuu rinnakkain yhtä aikaa monia tärkeitä tapahtumia ja seminaareja, jotka ovat myös esimerkiksi seminaari, joka on hyvin samankaltainen kuin meidän seuraava esityslistan kohtamme. Seuraava asia on agrivaliokunnan pyytämä ja politiikkayksikön tilaama ja teettämä tutkimus karjankasvatusalasta. Tämä on analyysi äh, tämänhetkisestä tilanteesta karjasektorilla sekä äh, meijeri- ja lihasektorin välisistä yhteyksistä, mitä haasteita ja mitä mahdollisuuksia ja mikä tilanne tällä hetkellä on liittyen kriisiin. Tässä tutkimuksessa pyritään myös tarkastelemaan hieman tulevaisuutta ja sektorin kehityskulkuja. Jotta tässä riittää nyt paljon ajattelemisen aihetta ja keskusteltavaa. Me kaikki tiedämme, miten tärkeä karja, lihakarjasektori on maataloudelle, samoin kuin myös meijerisektori. Me tiedämme, mikä tilanne on maitomarkkinoilla, samoin kuin lihamarkkinoilla. Ja tästä me haluamme nyt tietää enemmän ja saada enemmän näkemystä, syvällisempää näkemystä. Ja sen vuoksi me pyysimme tätä tutkimusta meidän asiantuntijoiltamme. Ja toivotankin heidät nyt tervetulleeksi. Herra Riko Iile sekä herra Ruul Jongenel. Wageningenin äh, maatalousyliopistosta yksi huippuyliopistoista liittyen maataloussektorin tutkimukseen ja kehitykseen. Joten pyytäisin nyt asiantuntijoita esittelemään tämän tutkimuksen. Te olette saaneet tämän tutkimuksen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on tämä itse tutkimus ja toinen on sitten tilastotietoja, nämä liitteet. Ja toivoisin, että te voisitte äh, puhua kymmenisen minuuttia molemmat äh, ja itse voitte sopia kuinka ja sen jälkeen käymme keskustelun meppien kanssa ja sitten te voitte vastata äh, näihin kysymyksiin. Mikäli 10 minuuttia nyt ei sitten riitä, niin voitte ylittää ajan. Joten tervetuloa vielä kerran, olkaa hyvä. Dear Chairman, thank you for the introduction. Puheenjohtaja, kiitos tästä tervetuloa toivotuksesta. Tervetuloa kuuntelemaan tutkimustuloksia karjan kasvatusalan tutkimuksestamme. Yhdessä kollega Riko Ilen Thomas Venusin kanssa olemme tässä yhdessä, olet laatimassa tätä tutkimusta. Mukana oli myös Lisbeth Riis ja Justus Wesseler – he myös toimivat yliopistossamme, olivat mukana tämän hyvin kattavan tutkimuksen teossa. Tutkimus on varsin laaja. Sen takia tässä yhteydessä käsittelemme vain tärkeimpiä johtopäätöksiä. Haluaisimme todeta, että maatalouden pääosasto on ystävällisesti avustanut meitä tiedonkeruussa – Tämän päivän esityksessä me keskitymme seuraaviin kolmiin seikkaan. Ensinnäkin korostamme keskeisiä mahdollisuuksia EUn karjankasvatusalalla. Toiseksi korostamme haasteita, joita tällä alalla on ollut viime vuosina edessään ja joita edelleenkin tulevina vuosina on näkyvissä. Kolmantena osana kollega käsittelee poliittisia vaihtoehtoja EUn karjankasvatusalalle. Oikealla puolella kuvassa tässä kartassa näette, miksi on tärkeää analysoida alueellisesti EUn karjankasvatusalaa. Tässä näette tilamäärän maatalouden kirjanpidon tietoverkon tietojen pohjalta. Mitä tummempi väri, niin sitä enemmän karjan kasvatusta alueella on. Eli näette näillä vaaleilla alueilla on vain 100 tilaa ja tumemmilla alueilla jopa 150 000 karjatilaa jotta saamme kohesiosta tietoa Euroopan unionin tasolla, niin olemme halunneet toteuttaa nimenomaan tällaisen alueellistetun analyysin, aluetason analyysin. Here We will highlight uh, several key... Korostamme tässä tämän tutkimuksen keskeisiä seikkoja. Varsinaisesta tutkimuksesta löydätte kyllä yksityiskohtaisempaakin tietoa, mutta esittelemme tässä yleistulokset ja sitten hieman selitämme niitä. Tässä karjan kasvatusalan jäsenvaltioiden välinen jako. Ensinnäkin kokonaistuotanto eri tilatyyppien osalta EUn karjan kasvatusalalla. Ylemmässä palkissa näette jäsenvaltioiden osuudet kokonaistuotantoarvoon silloin, kun kyse on mm, maitotiloista. 55 miljardia euroa on tämä palkki Saksa siinä suurimpana noin 11 miljardia euroa. Sen jälkeen Ranska, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta ja niin edelleen. Samantapainen kokonaiskuva liittyy myös sekatiloihin sekä maidon että lihan tuotantoa. Pääviesti tästä kuviosta on se, että noin 50 prosenttia tuotantoarvosta karjankasvatusalalla EU-ssa tuotetaan neljässä viidessä jäsenvaltiossa. Kyse on niistä jäsenvaltioista, joilla on hyvin laaja karvankasvatusala, maidon tuotantoa, taikka naudanlihan tuotantoa Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja myös Italia. pääarvo syntyy 15 EU-jäsenvaltiossa, kun ajatellaan EUn karenkatusalaa, Suurimmassa osassa jäsenvaltioita näiden palkkien oikealla laidalla, niillä on vain marginaalinen osuus kokonaisuudessa, kun ajatellaan EUn karenkasvusalan kokonaismääriä ja kokonaisarvoa. Seuraavaksi mahdollisuuksiin, joita haluamme korostaa. EUn karjan kasvatusalan yksi suurimmista mahdollisuuksista on sen vahva kilpailuasema maailmanmarkkinoilla äh, meijerituotteissa. Tällä näette EUn ulkopuolisen osuuden, eli Euroopan unionin kauppa unionin ulkopuolelle merituotteiden osalta. Ja tässä vieressä näette Uuden-Seelannin, se on yksi nettoviejistä meijerituotteiden suhteen maailmanlaajuisesti. Tästä kuviosta näette myös kaupan tasapainotilanteen globaalisti meijerituotteiden suhteen. Eri maiden osuudet vastaavat äh, aluetta tässä äh, kuviossa. Eli mitä isompi alue tässä kuviossa, niin sitä suurempi osuus maailman äh, kaupasta. Nettoviejät ovat vaaleella vihreällä ja nettotuojat tummemmalla vihreällä. Tästä näkyy siis varsin suoraan, miten vallitseva asema on Euroopan unionilla – tältä osin. EUn karjakasvatusalan mahdollisuuksien kuuluu myös se, että se on voinut hyötyä viimeisen vuosikymmenen aikana Aasian maiden hyvistä tuontimahdollisuuksista. Eli tässä sarakkeet D-F. Sarakkeessa D ovat kohdemaat meijerituotteiden viennin kohteina. E-sarake puolestaan kuva, kuvailee prosentuaalista muutosta EU-sta vietäessä kumppanimaihin kaudella 2004 verrattuna vuoteen 2014. Ja sitten sarake F kuvailee sitä aluetta, joilla kohdemaa sijaitsee. Kiinan ja Pakistanin kaltaisten maiden suhteen. Siellä on paljon väestöä ja siellä on myös koettu valtava kasvu meijerituotteiden tuonnissa. EUn vienti on lähestulkoon kymmenkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja karjan kasvatusalan lisämahdollisuus on se, että naudanlihan teurasinnat ovat kasvaneet viimeisten 15 vuoden aikana. 2002 siitä lähtien hinnat ovat olleet varsin vakaita ja ne ovat olleet vakaampia kuin merituotteiden tai maidon hinta. Erityisesti naudan teurashinta on ollut jatkuvassa noususuunnassa. Tämän näette kaaviosta. Musta viiva kuvailee sikojen teurashintaa suhteessa ää, äh, äh, e-, montako euroa per kilogramma. Ja sitten neljä muuta äh, linjaa kuvailee muiden eläinten teurashintoja verrattuna sikoihin, sikojen teurasintoihin esimerkiksi 91-99 eh, nautojen hinta oli 50 prosenttia suurempi kuin eh, sikojen teurasinta Ja vuoteen 2015 asti härkkien teurasinta oli moninkertainen verrattuna sikoihin. Eli silloin kun, mark- kun meirituotteiden hinnat ovat olleet varsin volatiilit, niin naudanlihan hinnan vakaus on tarjonnut tuottajille mahdollisuuksia toimia tällä alalla. Sitten olemme tunnistaneet myös sen mahdollisuuden, että karjan kasvattu rahoituksen kasvunäkymät ovat olleet hyvät aina vuodesta 2000 lähtien. Se näkyy tästä kaaviosta. Siinä on kuvattu emolehmien määrää ja tilannetta. Ja oikealta näette kasvun. Emolehmien määrä EU-13 on kasvanut vuodesta 2000 lähtien 140 prosentilla aina vuoteen 2015 asti. Eli tämä tarkoittaa huomattavaa kasvua emolehmien tuotannossa näissä jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi haluaisimme lyhyesti korostaa vielä lisämahdollisuuksia. Niitä ei yksityiskohtaisesti ole aikaa käydä lävitse, mutta edelleenkin Teknologia kehittyy hyvin nopeasti, sitä omaksutaan käyttöön ja tämä vaikuttaa tuottavuuden kasvuun. Tämä on havaittavissa vuosikymmenten aikana. Korkea laatu ja korkea, korkean lisäarvon meerituotteita niin ikään markkinoidaan. Tällä on myönteinen vaikutus laadun imagon kannalta ja tätä markkinointipuolta voitaisiin vielä kehittää edelleen. Periaatteessa EU-ssa häiriösietokyky on parantunut tuotannon moninaistumisen kautta. EUn itäisillä alueilla sekatilat toimivat tavallaan luonnollisina puskurina, eli tilalliset saavat niiltä paremmin tuottoa kuin Äh, erikoistuneilta tiloilta, jotka sijaitsevat puolestaan enemmän läntisessä Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilat kaikkialla EU:ssa ovat käytettävissä myös maisemallisiin ylläpitotoimiin, kehittämistoimiin. Voimme käyttää myös suur, suurtuotannon hyötyjä. On tapahtunut alueellista keskittymistä maitotiloilla – erityisesti EU-15. Ja yhteiskunnallisesti poliittisesti tiedotusvälineissä on enemmän tietoisuutta epäreilusta kilpailuasemasta esimerkiksi maitoalalla. Tällä perusteella lyhyesti korostaisin vielä haasteita, joita EUn karjan kasvatusalalla on viime vuosien aikana koettu. Todennäköisesti ne ovat edessä myös tulevina vuosina. Ennen kaikkea kyse on rakennemuutoksesta maidon hintojen muodostumisessa aina vuodesta 2007 lähtien. Markkinoilla on entistä enemmän epävarmuutta. Se näkyy näiden pylväiden korkeudesta. Pylvät osoittavat osuuden pienempien kuukausihintojen ja toisaalta suurimpien keskimääräisten kuukausihintojen välillä yhden vuoden osalta. Eli esimerkiksi vuonna 1991 maidon suhteen pylväs mm, on noin miinus 13 prosentissa, eli vuonna 1991 matalin maidon hinta vuoden aikana oli 13 prosenttia pienempi kuin korkein maidon hinta. Jos tätä verrataan vuoteen 2007, niin sitten luku on jo 30 prosentissa, yli 30 prosentissa. Ja aina vuoteen 2006 saakka erot matalempien ja korkeampien hintojen välillä rakamaidon suhteen ja myös jalostettujen tuotteiden ja erituotteiden suhteen ollut varsin vakaata. Mutta perustavanlaatuinen muutos tapahtui sitten vuodesta 2007 alkaen. Haasteena on myös jatkuva rakenteellinen muutos tuotantorakenteessa, erityisesti EU-13 näiden viimeisen 15 vuoden aikana. Kyse on eläin päämäärästä luvusta ja maidon tuotannosta. Tässä näette ajallisen kehityksen päämuuttujien suhteen maidon tuotannossa aina vuodesta 2000 lähtien. kuviosta näemme. Äh, maidon tuotannossa olevien lehmien määrän, maidon toimitusmäärät EU-15 ja EU-13. Eli tämä linja, joka vahvasti osoittaa alaspäin, kertoo sen, että maidon tuotannossa olevien nautojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Vuonna 2015 luku laski 30 prosentilla verrattuna vuoteen 2000. EU 15 taas tämä tummempi jatkuva viiva kasvua oli aina vuoteen 2007 saakka ja äh, sitten vuodesta 2011 maidon tuotannossa olevat naudat, niiden määrä on lisääntynyt. EU 15. Tärkeä haaste on myös se, että EUn karjankastusalan tietyt tilatyypit ovat hyvin riippuvaisia tiettyjen panosten hinnasta, tuotantotekijöiden hinnasta. Eli sarakkeessa A on kuvailtu yleiset äh, tilatyypit EUn äh, alueella. Tässä on erikoistuneet maitotilat ja toisaalta karjankasvatustilat, lihatilat ja kokonaistuotantoarvo on lähestulkoon 70 miljardia maidon osalta ja 22 miljardia äh, lihan osalta. Sitten sarkkeessa F näette, että 81 prosenttia kokonaistuotantoarvosta silloin, kun kyse on maitotiloista, toteutuu niin, että myydään pääasiassa maitoa ja muita maitoista saatavia tuotteita. Kyse on näistä kasvatus- lihotustiloista ja kaksi kolmasosaa tuotosta tulee siitä, että myydään teuraseläimiä eteenpäin jos hinnat ovat hyvin volatiileja, erityisesti maidon osalta, niin tämä johtaa siihen, että tilan tuotto totta kai heijastaa tätä tilannetta, erityisesti maitotiloilla. Niillä tiloilla, joissa jossa on vähemmän erikoistumista, jossa on myös karjaa, havaitsemme, että riippuvuus on naudasta saatavista tuotteista on paljon pienempää. 36 prosenttia sekatiloilla ja sellaisilla, joilla on myös kasvien kasvatusta. Kyse on alle yhdestä neljäsosasta kokonaisarvona. Eli nämä tilat tuotannon moninaisuuden takia ovat vankemmalla pohjalla. Kun ajatellaan sitä miten ne kestävät hintavaihtelua. Sitten haaste on myös karjatilojen pieni koko monissa jäsenvaltioissa. EU 13. Tästä kartasta näette alueelliset keskiarvot karjatilojen koon suhteen. Keskiarvoiset tilakoot ovat siis eh, per tuhat euroa standardituotto. Romaniassa noin 5000 euroa keskimääräinen tilakoko ja sitten Itä-Saksassa 1,2 miljoonaa keskimääräinen tilakoko. Ja vielä haasteita. EUn karjankasvatusalalla on viisi erilaista tilatyyppiä. Ne ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti Euroopan unioniin. Se näkyy tästä kaavakuvasta. Meillä on epätasapainoa EU 15 ja EU 13 välillä. Vähemmässä määrin pohjoisen ja etelän välillä. Kun katsomme ensimmäistä tolppaa, nämä eri, erikoistuneet kasvatustilat, liotustilat, niistä suurin osa sijaitsee EU-13 ryhmässä ja vain pieni osuus EU 15. 87 prosenttia kaikista tiloista tässä kategoriassa sijaitsee EU 15 ryhmässä. Sitten kun siirrymme oikealle, kun kyse on sekatiloista, niin siellä tilanne on lähestulkoon päinvastainen. Lähestulkoon 100 prosenttia näistä tiloista sijaitsee EU 13 ryhmässä – 231 000 tilaa näistä sekatiloista sijaitsee nimenomaan EU-13-ryhmän maissa. Vain 9 000 sijaitsee EU-15-ryhmän maissa. Ja viimeinen tärkeä haaste karankastusalalle EU:ssa on mahdollinen yhteiskunnallinen muutos mm, yhteiskunnan preferensseissä. Miten erityyppisten lihojen kulutus vaihtelee suhteutettuna BKT-lukuihin. Eli sitten vuoden 2000 olemme havainneet varsin vakaata kehitystä naudanlihassa ja vasikassa. Sitten vuonna 2007 laskua oli noin 10 prosenttia. Sitten taas siipikarja, se on kasvanut vahvasti viimeisten 17 vuoden aikana noin 30 prosentilla suhteutettuna BKT. -hän. Lisäksi tehotuotannon aloilla, karjankasvatusalalla, voi jatkossa tulla vaaraa siitä, että esimerkiksi nämä kasvatusalat ja lyhytysalat ovat jakautuneet epätasaisesti. Pohjois-Italiassa on kaikista tiiveintä tältä osin ja sitten taas matalimman tiheyden alat löytyvät Baltian maista alle puoli yksikköä per hehtaari. Kun otamme huomioon ympäristönäkökulmien merkityksen politiikassa, niin silloin kun varkastus on hyvin intensiivistä, tehokasta, se voi jatkossa ollakin sitten varsin haasteellista. Ja tässä vielä lyhyt kuvaus lisähaasteista. Alueelliset erot tilakoissa, jota jo tässä korostinkin. Useat alueet EU:ssa ovat riippuvaisia, hyvinkin riippuvaisia erikoistuneista maitotiloista. Sitten meillä on kasvatustiloja, lihatustiloja, jotka sijaitsevat lähestulkoon yksinomaisesti EU-15 maissa – ja EU-13 ryhmittymässä kohdataan haavoittuvuutta pienen tilakoon takia. Ja tulevina vuosina rakennemuutos myös vaikuttaa tilanteeseen. Kotimaan kysyntä sekä meijerituotteet että lihan suhteen on hyvin pitkälti saturoitunut ja kansainvälisesti täytyy muistaa jatkuvuus ja vakaus makrotaloudellisessa ja poliittisessa puitteistossa silloin, kun kyse on pääkumppaneistamme, tuotteittemme tuojista. Meillä on myös ympäristön, elintarviketurvallisuuden ja eläinten terveyden sääntelyä, jotka voivat vaikuttaa viljelijöiden kasvattajien tuloihin. Ja näin ollen heidän on kenties vaikeampi vielä toimia näillä markkinoilla. Nyt voin luovuttaa puheenvuoron kollegalleni. Okay, I would like to... Jatkaisin katsomalla näitä eri politiikan vaihtoehtoja. Se, mitä me teimme, me tarkistelimme, mitä mahdollisuuksia on uuden YMPn alaisuudessa. Ja katsoimme erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka on osoitettu ähm, maito- ja lihasektorille ja katselimme niiden vaikutuksia. Sitten teimme jatkotutkimuksen näiden politiikan välineiden odotetuista vaikutuksista ja lopuksi kerron sitten hieman johtopäätöksiä ja rajoituksia. Näissä politiikan vaihtoehdoissa ehkä kaikkein tärkeintä on tehdä ero lyhyen aikavälin näkökulmien kanssa, jotka tulivat myös näiltä osallistujilta. Siihen riittyy paljon äh, volatiliteettimarkkinoilla, epävarmuusmarkkinoilla. Kollegani mainitsi tämän jo äh, maitosektorilla. Sekä sitten myös pitkän aikavälin vaikutukset, tuottavuus, kilpailukyky, markkina, orientoituvuus ja niin edelleen. Ja molemmat äh, elementit tulivat esiin tässä tutkimuksessa. Kun huomioidaan YMPn 2014-2020 aikalinja, niin tässä on koko joukko välineitä, jotka on suunnattu karjasektorille, lihasektorille. Tämä alkaa ensimmäisestä pilarista ja suorista maksuista, jossa on perusmaksus, pien tilallisten maksut ja niin edelleen. Ja sitten on myös tukia, jotka on kohdennettu karjasektorille. Ja YMJ kuuluu myös tähän yhteinen markkinajärjestely minimihinta maidolle, samoin kuin kauppajärjestelyt ja muut tämmöiset välineet. Ja sitten meillä on myös maaseudun kehittämissuunnitelma, toinen pilari, jossa on koko joukko erilaisia toimenpiteitä, jotka on suunnattu molemmille sektorille. Esimerkiksi neuvonanto ja sitten laatuohjelmat maataloustuotteille, investoinnit erilaisiin toimenpiteisiin. Sen lisäksi meillä on M6 toimenpiteet ja M9-toimenpiteet. Meillä on luomuviljely M10. Sen lisäksi meillä on maksut alueille, joilla on luontoon perustuvia haittoja M13 ja sitten M16 jonka kuuluvat äh, lyhyet äh, toimitusketjut, ja sitten 17, jossa on kysymys äh, riskinhallinnasta. Eli meillä on hyvin paljon välineitä, joita jo on, ja ne liittyvät nimenomaan maitosektoriin. Me tarkistimme kaikki nämä toimenpiteet, ja tässä on yksi ongelma, nimittäin viimeisin tieto, jota tästä on, on vuodelta 2013. Kuten te näette, tätä uutta politiikkaa on käytetty vuodesta 2014. Eli tämä oli meille aikamoinen ongelma, koska me emme voi arvioida tämän uuden YMPn vaikutusta maito- ja lihasektoreihin. Joten ennen kuin teemme lausuntoja tästä, niin pitäisi tietää, mikä tilanne on. Eli tämä oli yksi tämän tutkimuksen haasteesta. Joten johtopäätös on se, että EU:ssa on paljon toimenpiteitä, jotka on suunnattu maitosektorille, mutta ne pitäisi tavallaan saada järjestykseen. No se, mitä me teimme, me katsoimme liha- ja maitosektorin tärkeitä toimia. Se, mitä me teimme, oli, että me tarkastelimme Äh, tietoja tuolta vuodesta 2013 lähtien vanhassa YMPssä. Ja tämä osoitti jo, että nämä vanhassa YMPssä nämä suorat maksut olivat suuri osa maitotilojen tuloista ja samoin lihatiloilla. Ja mitä me sitten teimme? Katselimme nykyistä YMPtä ja yritimme simuloida tai arvioida, mikä vaikutus olisi nykyisessä YMPssä. Eli me otimme nämä perusrakenteet vuodelta 2013 lähtökohdaksi. Ja sitten tarkastelimme liha- ja maitokarjan lukumäärää, alueita ja sitten laskimme tämän uuden järjestelmän mukaan nämä suorat järjestelmät Äh, ja samoin kuin äh, nämä muut maksut tai tuet, joita oli vallalla 2003, käytössä 2013. Ja sitten me simuloimme, äh, mikä tältä pohjalta vaikutus tänä päivänä olisi. No tässä on tietenkin rajoitteita, mutta tätä kautta me saimme ainakin jonkunnäköisen arvion siitä, miten nykyinen YMP toimii. Ja yksi suuri johtopäätös tästä oli se, että suorien Suorat maksut ovat jälleen kerran erittäin tärkeä tekijä EUn karjasektorin tulopuolella. Ja arvioijan kannalta tämä on yhtäältä hyvin tärkeää ja tehokasta. Tämä on tärkeää merkityksellistä sen vuoksi, että jos katsotaan näiden maito- ja lihatilojen tuloja, varsinkin hieman reuna-alueilla, niin ne tulot ovat hyvin matalat, varsinkin lihasektorilla. Ilman suoria maksuja monet neistä tekisivät jopa tappiota. Joten suorat maksut ovat tarpeellinen tulotuki, ja kuten tutkimuksesta käy ilmi, ne ovat myös tehokkaita sillä tavalla, että ne ovat parantaneet maatilojen tulotasoa, ei samalla tavalla kuin maat, talouden ulkopuolella, mutta sinne parantavat huomattavasti tulotasoa. Joten pääjohtopäätös on, että suorat maksut ovat hyvin tehokas väline myös tässä uudessa yön päässä ja sama kaltainen kuin vanhassa tilanteessa ja välttämätön sillä tavalla, että se tukee tulonmuodostusta. Tästä kuvasta, tästä kartasta näette, uuden YMPn simuloidun vaikutuksen ja vasemmalla puolella kartta näyttää tämä tulojaon per työyksikkö nimenomaan näillä kasvatustiloilla. Ja tämä tummempi, esimerkiksi Skandinavia, mitä suurempi tai siis mitä tummempi se on, niin silloin sitä suurempi tämä suoran maksun osuus on tuloista. Eli tämä merkitsee sitä, jos näitä suoria maksuja ei olisi, niin nämä tilat olisivat äh, tehneet tappioita ja joutuneet lakkauttamaan toimintaansa ennemmin tai myöhemmin. Ja oikealla äh, tämä osa näkyy tämä sama, mutta tämä on enemmän maitotiloilta. Ja mitä vaale, että tuolla on nyt pohjoisemmassa Euroopassa enemmän vaaleita äh, värejä, Eli siellä suorien äh, tukien osuus tuloista on 3-40 prosenttia, kun taas esimerkiksi tuolla Espanjan eteläosassa näkee, että äh, yli 100 prosenttia tuloista tulee suorista maksuista. Siis tämä on tässä simuloidussa mallissa. Mutta tämä tieto, jolla on tietyt rajoitukset. Me käytimme vuotta 2013 lähtökohtana, mutta me tiedämme toki, että rakenneuudistuksia on tapahtunut ja monet tilat ovat lakkauttaneet toimintansa, tilojen koko on kasvanut, joten tämä on vain rajoituksellista tietoa. Mutta me teimme tämän tutkimuksen, että saisimme jonkinnäköistä näkemystä tästä. Mitä me myös teimme, me otimme yhteyttä moniin osapuoliin, jotka vahvistivat, että suorat maksut ovat hyvin tärkeitä. Ja tämä on tieto, jota meillä jo on vuodelta 2014, 15 ja 16. Ja he puhuivat myös sellaisten toimenpiteiden puolesta, jotka parantaisivat sektorin kilpailukykyä esimerkiksi innovaation kautta ja varsinkin lihasektorilla, jos katsotaan tuotannon kehitystä lihasektorilla – niin äh, suhteellisissa termeissä se on jäänyt jälkijunaan ja se on paljon pienempi kuin esimerkiksi maitopuolella. He pyysivät äh, myös toimenpiteitä, jotka ovat ennakoivempia ja äh, jotka ovat pitkän aikavälin toimenpiteitä ja että olisi yhtäläiset lähtökohdat EUn sisällä, mutta myös EUn ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Joskus näistä, heistä tuntui, että kohtelu ei ole tasa puolista. Ja tämä ennustettavuus esimerkiksi maitosektorilla, maitosektorilla oltiin sitä mieltä, että tämä on hyödyksi Mutta tavallaan se myös syvensi kriisiä, koska esimerkiksi maidon tuotantoa lisättiin mutta he pitivät myös äh, suorien maksujen lyhyen aikavälin vaikutusta hyvänä ja tervetulleena. Ja sitä kautta se auttaa pitemmällä aikavälillä sektorin äh, selviytymiseen. Ja tämä ei ole mikään hämmästys, koska se osoittaa myös, että tilat ovat tavallaan riippuvaisia näistä maksuista ja tuista. Ja pitkällä hän ei haluttaisi tilanteen olevan näin. Siirtymäkauden aikana toki, mutta ei, ei pitemmällä aikavälillä, vaan että tilat toimisivat, seisoisivat omilla jaloillaan. Ja meidän näkökulmastamme me arvioimme kaiken tämän ja mitkä ovat meidän johtopäätöksemme. No nykyisessä YMPssä annetaan hyvin laaja valikoima erilaisia toimenpiteitä sektoreille. Joten sen sijaan, että tehtäisiin uusia toimenpiteitä, niin, niin nyt on jo hyvin paljon, mitä voidaan tehdä nykyisissä puitteistossa. Itse asiassa paljon enemmän voitaisiin tehdä kuin mitä nyt tehdään. Sitten me valmist- tarkastelimme kolmea vaihtoehtoa. siis keskustelimme näiden osapuolten kanssa. Esimerkiksi tämä markkinointityöryhmä ei ole mikään uusi juttu, mutta ensimmäinen politiikan vaihtoehto voisi olla se, että olisi tällainen laiduntamistuki liha- ja emolehmille ja pyrkiä antamaan lisätukea laajoille lihatuotantojärjestelmille kuten meillä oli aikaisemmin EUn 13 maassa. Ja että lisättäisiin laidunmaita niin, että tälle annettaisiin lisää vai huomiota. Itävalta käyttää tällaista ohjelmaa, joka on lähinnä rajattu tällaisiin avoimiin alueisiin – mutta tämä voisi koskea suurempaa osaa unionia. Toinen asia liittyy markkinoiden avoimuuteen ja markkinoiden informaatioaloitteisiin. Meillä on äh, äh, virasto, joka on tehnyt hyvää työtä, se, mutta toki me voimme parantaa tätä vielä. Ja sitten vielä lopullinen asia liittyy tuotteiden äh, differentioimiseen ja äh, vienti viennin edistämiseen. Euroopan unionin riippuvuus sekä lihan että maidon markkinoista kasvaa ja että meidän vienti, vientimme on parantunut ja jos katsotaan esimerkiksi Lähi-idässä elävien, e-, elä, elävillä elämillä käytävä kauppa on lisääntynyt. Eli on erittäin tärkeää, että meillä on hyvät vientikanavat ja olemme tietoisia siitä, että komissio on myöntänyt lisä 200 miljoonaa tämän asian valvomiseen. Eli tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta sitä pitää vielä parantaa ja tähän päätän minun puheenvuoroni. Kiitos. Także prezentacja pełna, bardzo szerokie ujęcie. Kiitokset e, esityksestänne. Tämä oli hyvin kattava ja e, selkeä lähestymistapa. Te saitte puhua kauan yli 40 minuuttia, mutta tänään meillä oli siihen mahdollisuus. Aloitetaan keskustelu nyt. Kysymyksiä. E, ensimmäinen. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin täh- täsmentää yhtä asiaa. Saimme hyvin mielenkiintoista tietoa maanviljelyksestä ja maaseudun kehittämisestä, mutta jälleen kerran nämä tiedot ovat äh, englannin kielellä. Haluaisin, että tämä käännettäisiin ranskaksi. Ranska on yksi tärkeimmistä EU-maataloustuotantomaista. Ranska ja Saksa ovat tämän unionin perustajiakin. Eli tämä oli tärkeää nyt todeta. Varmasti tiedätte, että 20 miljoonaa tila Ranskassa on nyt vaarassa pistää lappuluukulle. Ranskan vientikielto esimerkiksi Kiinaan vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja SETA-sopimuksen allekirjoittaminen johtaa siihen, että 65 miljoonaa tonnia naudan lihaa myydään heikolla hinnalla, 30-40 prosenttia halvemmalla hinnalla. Ja sitten täytyy muistaa, että tullimaksutkin poistuvat. Tällä totta kai on vaikutusta siihen, että kilpailusta tulee epälojalia. Tällä hetkellä tuottajat myyvät tuotteitaan alle tuottajahintojen ja tämä on järkyttävää. Sen takia ryhmämme haluaa ehdottaa, että meillä olisi taatut minimihinnat viljelijöille. Suvereni maa vain voi toimia tällä tavalla. Kyse ei ole mistään minun keksimistäni numerotiedoista, vaan tilasto laitos nämä numerot on kertonut. Tilanne on dramaattinen, kulutukset ovat aivan valtavia. Tämä politiikka tarkoittaa sitä, että yksi viidestä viljelijästä katoaa. Monet viljelijät ovat lopettaneet toimintansa, 20 prosenttia, yksi viidestä siis. Eli tämä maatalouspolitiikka on tuottanut todellista tuhoa. Tulot ovat alle 400 euron Tätä emme voi hyväksyä. Haluankin kysyä, aiotteko jatkaa tätä politiikkaa, joka tappaa meidän viljelyksemme? Pani poseł Hojbusz. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Kiitos tästä selvityksestä. Minä olen täällä. Minulla on sellainen tunne, että monissa kohdin käsiteltiin ongelmia hyvin tasapuolisesti, jos ajatellaan vaikkapa vientiä. Minä en ole mikään suuri viennin ystävä. En näe siinä suuria mahdollisuuksia, mutta tunnustan kyllä, että vientimahdollisuudet ovat sellaiset, johtaneet siihen, että ollaan riippuvaisia siitä, mikä on taloudellinen ja poliittinen kehitys vastaanottavissa maissa, siis viennimaissa, joihin viedään, jolloin pitää tarkastella hyvin vahvaksi sitä, mitä siellä tapahtuu. Näemme kasvumarkkinoita Kiinassa, Egyptissä ja Indonesiassa. No, me sitten näemme, tuleeko tämä näin toteutumaan. Tässä yhteydessä kuitenkin kaipaan hiukan sitä, että te ette ole katsoneet sitä, mikä on politiikka johdonmukaisuus kehitysmaiden tapauksessa. Tässä, valioku- tässä talossa kehitysvaliokunnassa tämä on hyvin tärkeä asia, ja se on asia, joka pitäisi myös ottaa huomioon, mutta muuten me emme ole johdonmukaisia. Te puhuitte näistä, näistä nautaroluista, joita, jotka ovat sellaisia, että ne ovat kestävämpiä, johtavat, johtavat joustavampia viljelijöiden kannalta. Olen kiitollinen tästä, mutta olisin kuitenkin halunnut saada tietää, että jos minä erityisesti pyrin saamaan aikaan suorituskykyisiä nautoja, niin silloin saattaa käydä niin, että eläimet itse eivät ole terveitä, että niiden omavastuskyky ei ole yhtä hyvä. Ja tämä sitten johtaa taas siihen, miten kestäviä nämä tilat sitten ovat taloudellisesti katsottuna, koska voi syntyä lisäkustannuksia nimenomaan eläinlääkärikustannusten muodossa. Mistä minä en ole täysin yhtä mieltä, ja mielenkiintoisella tavalla, mielenkiintoisella tavalla näytitte tämän äh, tämän 19 kohdan, jossa oli kysymys karjankasvatuksen keskittymisestä ja puhuitte siitä, että kansalliset lainsäädännöt näiden yhteiskunnallisten ja ekologisten huolenaiheiden selvittämisessä välttäisivät vaarantaneiden tilojen olemassa on sellaista. Nyt puhutte siitä, että on tämä suuri eläintiheys, eli 6,2 yksikköä hehtaaria kohti silloin Minun mielestäni sietoraja on al, tämän alle, tämän 6,2 alla. Jos te katsotte, että yhteiskunnallinen keskustelu tästä asiasta käydään ongelma, eikä suinkaan tämä reaalinen ongelma, jossa rakennetaan tuhannen eläimen talleja, niin silloin kysymys on todellakin reaalisesta ongelmasta. Ja te puhutte tässä kohdassa 19 Mä 19 kohdassa, että siis ennen kaikkea tämä muutos on tapahtumassa ennen kaikkea Benelux-maissa, eh, Alpien pohjoispuolella, samoin kuin myöskin Koil, Koillis Ranskas, Ranskassa, siis tämän lannan. Näette sen, että lannalle täytyy, että sitä on liikaa, että näiden eläinten lanta on ongelma – ja minä nyt en sanoisi, että se on ongelma, että ongelma tässä on julkinen keskustelu, vaan kysymys on todellakin reaalisesta ongelmasta, jonka maataloudessa syntyy. Mutta niin kuin sanottu, minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä selvitys. Ja sitten Jaaro, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia tästä selvityksestä. Minulla on kaksi kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee näitä vientimahdollisuuksia Kenties voisitte vielä selittää meille, miksi juuri nautasektorilla vienti on niin tärkeää. Valiokunnassa olemme käyneet usein kiivaita keskusteluja siitä, onko vienti hyvää vai ei. Ja sitten puhutaan viennistä, niin tulee mukaan myöskin hintakysymys. On kollegoja, jotka ovat sitä mieltä, että jos minä vien, silloin minä myöskin teen itse riippuvaiseksi hintavaihtelusta markkinoilla. Mitä te ajattelette tästä asiasta? Sitten toinen asia. Iskusanana optimaalinen äh, kanta, eli oletteko teille tämän huomioon, siis viittaatte siihen, mitä aiemmin puhuin, miten, miten pitäisi olla tämän eläintiheyden ja miten, mikä pitäisi olla sitten äh, tilojen lukumäärä ja, ja näiden eläinten tiheys. Nythän on niin, että meillä on hyvin suuria kantoja äh, yksittäisissä yrityksissä, mutta kuitenkin sitten eläinten lukumäärä kokonaisuudessaan, se miten paljon niitä on, on tiheydeltään samaa luokkaa kuin miksi Baltian maissa, eli tämä liittyy siis tämä eläinten tiheys siihen, mikä on itse asiassa yritysten lukumäärä, onko tämä oikein vai ei. Sitten nämä yhdistetyt maksut, te puhuitte tällaisesta äh, työkalulaatikosta, jonka mukaan jäsenvaltiot, alueet voivat tehdä jotakin äh, tuotannolle riippuen siitä, minkälaisia vaikeuksia on. Onko tehty selvityksiä, milloin tämä voi johtaa sitten äh, kilpailun vääristymiseen? Minä tulen Saksasta. Meillä tällaiset maksut on poistettu kokonaan Saksasta. Puhuttu toisaalta tällä hetkellä myöskin sitä, että pitäisikö tällaisia maksuja ottaa käyttöön nimenomaan, miten te siis näette tämän suhteessa kilpailuvääristymiseen ja miten näette, mikä on sen vaikutus hintoihin tai myöskin vuokrien maksuun? Mitä ajattelet näistä, pidättekö näitä maksuja järkevänä vai ei? Ja seuraava puhuja. Ačiū gerbiamas pirmininkė, <clears throat> ačiū pranešėjams, iš tikrųjų buvo įdomu ir manau. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin kattavasta työnne esittelystä. Se oli hyvin mielenkiintoista kuultavaa. Olen ymmärtänyt, että nämä tiedot perustuvat niin sanotulle vanhalle yhteiselle maatalouspolitiikalle ennen vuotta 2013. Tulokset nyt olisivat aika lailla erinäköiset, jos katsoisimme tietoja lähtien vuodesta 2016. Tällä alalla on koettu järkyttävä kriisi vuosina 2014 ja 2015 ja luonnollisesti tilanne on muuttunut. Kun tehdään johtopäätöksiä vuoden 2013 pohjalta, niin ne voivat olla harhaanjohtavia. Ymmärrän, että voitte käyttää vain sellaisia tietoja, jo, jotka ovat teille saatavissa, mutta jatkossa pitäisi pyrkiä hankkimaan uudempaa tietoa ja uudempaa tekniikkaa, jota käytetään yhteisessä maatalouspolitiikassa. Teidän toteamuksenne siitä, että karjatilojen määrä vähenee, mutta sisäinen, kas, sisäinen kysyntä on saturoitunutta. Jos määrä kasvaa, niin silloin sisäisten markkinoiden eli ei tulisi olla saturoituneita vuotta ja sitten näin ollen ongelmia olisi tulossa. Kenties jonkinlaisia korjaustoimia siis pitäisi suunnitella. Mainitsitte myös sen, että jos suoria maksuja, suoria tukia ei olisi, niin suurin osa tiloista ei olisi kannattavia. Suorat tuet ovat varsin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Omissa johtopäätöksissä ne eivät ette sanoneet että suoraan siitä, minkälaisia vaikutuksia näillä suorilla tuilla on yksittäisissä jäsenvaltioissa. Vaikutukset voivat oikeastaan olla kolmenlaisia. Suorien tukien vaikutus on siis erilainen. Se liittyy tilojen elinkelpoisuuteen ja niin edelleen. Eli erot ovat, erovaisuudet ovat varsin suuria. No sitten haasteista. Ehdotukset siltä osin ovat aivan ok. Todennäköisesti haasteet esimerkiksi Valtian maissa ovat kuvailtua suurempia. Meillä on esimerkiksi afrikkalaista sikaruttua, jonka tilanne ei ollenkaan parane, pikemminkin vain pahentuu. Näin ollen joillakin Puolan alueilla ja Valtian maissa todellakin tämä on yksi suuri haaste. Me emme voi rajoittua vain siihen, mikä tilanne on ollut aikaisemmin. Äh, läntisessä Euroopassa taas lintuinfluenssa on aiheuttanut monenmoista päävaivaa. Haluaisin kuulla kommenttejanne. Esimerkiksi siitä, että kyse ei ole pelkästään suorista tuista, vaan myös hinnoista – jotka ovat hyvin tärkeä tekijä. Miten voisimme varmistaa vakammat tulot jatkossa viljelijöille tuottajille? Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen raportti, joka koskee naudan kasvatussektoria. Tämä oli mielenkiintoinen Siis tietysti mielenkiintoisesti muidenkin äh, karjankasvatussektorien kannalta, mutta niin kuin sanoin, tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Minä haluaisin äh, esittää muutaman konkreettisen kysymyksen, koska uskon, että tämä sektori nähdään sellaisena, että se, miten paljon se tarvitsee äh, tukea ajatellen esimerkiksi maitosektorin kriisiä. Minä haluaisin esittää kaksi konkreettista kysymystä. Kumpi tahansa voi teistä vastata. Uskotteko te, että, että organisatorinen rakenne tuotantorakenteella, miksi maidon osalta auttaa parantamaan sen kilpailukykyä? Onko parempi, niitä parempaa organisointia toisaalta esimerkiksi osuuskuntien toimintaan? Uskotteko, että täällä voisi olla merkittävää lisäarvoa? Ja toinen kysymys – te totesitte, että me tarvitsemme näitä suoria tukia, mutta konkreettisesti mm, mitä parannusta on saatu tällaisen aikaan maitopaketin myötä? Mitä, minkälaista parannusta on tapahtunut käyttöön? Vai olisiko parempi, että otettaisiin mitään pakettia käyttöön? Mm, Miten voitaisiin katsoa, että tätä voitaisiin soveltaa tehokkaasti tällä sektorilla. Thank you. Yes, uh... uh Kiitos. Kovin uh, mielenkiintoiset uh, esitykset. Ensimmäiselle puhujalle te näytitte kuvan volatilitestä maitohinnoissa, joka lisääntyy vuoden 2007 jälkeen. Aikaisempina vuosina olisiko tämä volatiliti johtunut nimenomaan sesonkien muutoksista? Sitten toinen puhuja, ja tuo kuva onkin tuolla vielä, jossa te puhutte ää, tästä laiduntamis, laidun tuesta, laidun palkkiosta. Aikaisemmin se oli 15 puntaa per aikuinen lammas, kunhan tämä laskettiin kahden tietyn päivämäärän välillä vuodessa. Ja tämä johti sitten siihen, että ihmiset vain hankkivat itselleen, rohmusivat lampaita niin, että saisivat tätä tukea. Ja se kääntyi täysin markkinoita vastaan, koska tuotettiin enemmän lampaita kuin mitä markkinat kykenivät ottamaan vastaan. Ja tämän läksyn opittuamme, ja kun katson nyt tätä kuvaa tässä ja tätä ää, laidunpalkkiota lehmille ja lampaille, niin ei tämä nyt niin avoin voisi olla, että ihmiset voivat vaatia enemmän ja enemmän. Sidotaanko tämä esimerkiksi maksimimäärään eläimiä per hakija tai olisiko se käytössä vain tietyillä laitumilla? Voisitteko te hieman kertoa tarkemmin? Ja oli mielenkiintoista kuulla herra Lasson puhua tästä dramaattisesta romahduksesta Ranskan maatiloilla. Briteissä me olemme puhuneet tästä, kun tiloja jaettiin ja jaettiin ja jaettiin niin, että maatilat eivät olleet enää kannattavia ja sen vuoksi jotain täytyy tapahtua. Ja kysyn kerran Laslolta, onko reilua sanoa, että monet näistä tiloista ovat joutuneet lopettamaan eikä näille tiloille voida saada kunnollisia taloussuunnitelmia, koska ne ovat yksinkertaisesti liian pieniä. Mutta jos me käytämme julkista rahaa maatalouden tukemiseen, olen usein miettinyt, niin eikö voisi olla tällainen äh, ohjelma äh, eläkkeelle arvokkuustallessa. Eli annetaan maanviljelijälle tällainen könttäsumma, ja hän sitten ei koskaan enää saisi äh, anoa minkäännäköisiä tukia maalleen. Ja se, mitä hän voisi tehdä, jättää tämä tai antaa tämä maa eh, nuorelle maaviljelijälle, joka ehkäpä voisi sitten eh, toimia ilman näitä tukia. Tällä tavalla päästäisiin ehkäpä tästä sukupuoli, äh, suku, äh, sukupolvien välistä kuilusta eteenpäin. Thank you. Very interesting uh, debate. Kiitos. Hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Yksi puhujistamme mainitsi sen, että tilat pysyisivät tolpillaan omilla jaloillaan. Jos ne kilpailisivat samankaltaisten tilojen kanssa maailmanlaajuisesti, niin aivan ok. Eli ikään kuin pyydetään puhdasta pyöräilijän, pyöräilijää toimimaan äh, puhtaasti ja kilpailemaan sitten äh, Armstrongia vastaan. Eihän se onnistu. Eli kyse on siitä, että tuotannossa käytetään äh, dopingaineita ja niin niitä käytetään myös elintarvikkeiden tuotannossa. Miten me voimme kilpailla, kilpailla tässä tilanteessa? Äh, kilpailemme korkeilla standardeilla. Esimerkiksi omalla alueellani asuminen maksaa paljon enemmän kuin vaikkapa Brasiliassa. Tämähän vaikuttaa suoraan tilanteeseen. Meillä on netto viejiä. Meillä on globaalisti raskassarjalaisia toimijoita tällä alalla. Kun me kaikki olemme näitä raskassarjalaisia, niin me emme pysty ruokkimaan tuottamaamme karjaa, vaan joudumme myös tuomaan karjaa. Eli minkälaisia ehdotuksia teillä olisi tältä osin? Mikä olisi oikea reitti? Olemme kuulleet viime vuosien aikana hyvin mielenkiintoisia esityksiä mutta yksi, joka oli todella mielenkiintoinen, käsitteli proteiineja. Ja mitä proteiineja tarvitsemme eläinten rehuksi? Silloin vertailtiin tätä ikään kuin äm, lentokonemoottoriin, suihkumoottoriin ja sitten sitä voidaan sitten käyttää joko ö, dieselillä tai lentopetrolilla. Eh, ja tässä sitten voidaan ajatella soijan tuotantoa, eh, maisin tuotantoa. Olen saanut ristiriitaista tietoa. Aiommeko perehtyä mahdollisuuksiin eh, esimerkiksi lupiinia kasvattaa, muun tyyppistä proteiinikasveja, niin että kun kyse on eläimestä, joka voi ruokaa sulattaa ja käyttää hyödykseen, niin sitten lopu, loppujen lopeksi, lopuksi saisimme parempaa tuottoa, vaikkakin eläinkohtainen hinta olisi pienempi. Jäsenvaltio tai oma alue voisi sitten hyödyntää tämän tuotannon. Silloin kun puhumme eurooppalaisesta naudanlihasta, niin puhuisimme oikeasti eurooppalaisesta lihasta, joka syö eurooppalaista viljaa, proteiinia, ruohoa, laiduntaa. Ja sitten ilman, ilmastonmuutoksen näkökulmastakin tämä olisi järkevää. Haluaisin kuulla, mikä on näkemyksenne tästä ajatuksesta, niin että eläimet eivät olisi enää riippuvaisia näistä nykyisin käytettävistä proteiineista, tai sitten vaihtoehtona, äh, miten tässä voitaisiin toimia. Tämäkin liittyy ajatukseen siitä, että pysyy omilla jaloillaan ja Ranskan MEPin kommentteihin Kanadasta. Miten me voimme kilpailla Kanadan kanssa? Kun puhutaan kilpailemisesta, niin kyse on siitä, että ihmisissä tehdään jonkinlaisia kilpahevosia ja kyse on kaikista parhainten terveimpien elon jäännistä. Ihmisiä tässä ajetaan hulluuteen kohti itsemurhaa jos tämä käy vahingossa, niin se on yksi juttu, mutta mehän tiedämme, että tähän se loppujen lopuksi johtaa. Viljelijät ovat stressaantuneita Kanadassa ja myös tällä puolella Atlanttia. Viljelijät eivät saa tästä voittoa, vaan viljelevät tappiolla. Pitkällä aikavälillä se ajatus, että olisi omilla tolpilla, omilla jaloillaan, niin on entistä mahdottomampaa. Haluaisin kuulla, mikä on teidän näkemyksenne tästä. Jos minä tulisin Ranskasta ja minulle ei annettaisi asiakirjaa ranskan kielellä, niin olisin kyllä todella vihainen. Tämä on ihan häpeä. Eli ympäristöä tässä säästetään, mutta kyllä sitten säästö on väärässä kohtaa, jos ei tätä ranskan kielelle käännetä. Bardzo dziękuję. Pan poseł Haustik. Ja seuraavaksi Hoisling. Ja minusta tämä selvitys tuo esille joitakin mielenkiintoisia tosiasioita, mutta se osoittaa myös sen, miten epävakaa koko sektori on. Tähän mainitsitte vain nyt rintojen lukumäärä, mutta jos katsoo viljelijöiden lukumäärää, niin se on dramaattisesti vähentynyt viime vuosina. Eh, viennin vähentymisen osalta, niin voidaan sanoa, että viljelijät ovat kovin paljon hyötyä ja mitä varmaan myöskin toiminta ajankohtaisemmat luot, koska uskon, että meillä on edelleenkin tapahtunut huomattavaa viljelijän lukumäärän alentumista siis sellaisten, jotka elävät naudoista sekä lihan että maidon, tuotannolla. Vientimarkkinat, te sanotte, että se on on tulevaisuus, te puhutte siitä, että laatu tuotteilla menestyvien markkinoilla, mutta jos nyt oikein luen tätä, niin me emme ole laatutuotteen viejiä markkinoilla, vaan ennen kaikkea liikkeillä maito, pulveri, maitojauheilla, emmekä suinkaan minkään laatujuuston merkeissä. Onko nyt näin? Ja sitten tämä äärimmäinen sektori riippuvaisuus suorista tuista. Jos katsoo nyt tulevaisuuteen, niin missä, jos mietimme tätä, niin meidän täytyy pohtia sitä, onko tämä suorien tukien järjestelmä sellainen, jota voidaan rajattomasti ylläpitää – Onko mahdollisuuksia tällä sektorilla ollenkaan, jos suorat tuet katoavat? Te puhuitte Itävallasta. Itävalta on mielenkiintoinen esimerkki, samoin kuin monet Etelä-Saksan alueet. Siellä on hyvää markkinointia ja siellä on suuntauduttu eurooppalaisille laatumarkkinoille, ja jossa nämä kannat ovat pieniä ja silloin ei olla niin kovinkaan riippuvaisia näistä kasvavista vietimarkkinoista. Ja sitten te puhuitte siitä, että viedään eläviä eläimiä lähi-itään ja muista tulevaisuutta. Minä sanoisin kuitenkin, että on syytä olla varovainen, ei pelkästään eläinten suojelun kannalta, se on, mutta Lähi-Itä, ennen kaikkea Turkki tulevana markkina-alueena, tähän meidän ei pitäisi ryhtyä. Me olemme kokeneet tämän jo Venäjän tapauksessa epävaakkaisia alueita, ei pitäisi katsoa tärkeänä vientimarkkina-alueena Euroopan maataloudelle tai eurooppalaisille maille. Kiitos. Noin, tämä oli viimeinen puhuja ja nyt sitten haluaisinkin pyytää äh, asiantuntijoita, äh, komission edustajaa puhumaan. Thank you, uh, Chairman, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella valiokunnan sihteeristöä siitä, että tätä tutkimusta on pyydetty. Tutkimustulokset ovat todella vankalla pohjalla. Onnittelut myös yliopistolle ja tutkimuksen tekijöille tästä hyvin kattavasta tietokannan kokoamisesta. Varmasti me kaikki voimme työstää näitä tietoja lähikuukausia, jos ei jopa lähivuosien aikana. Todella välittyy se viesti, että karjan kasvatusala Euroopassa on hyvin heterogeeninen ja monimutkainen ala. Myös meidän näkökulmastamme tästä välittyy tilanteen monimutkaisuus. On hyvin vaikeaa löytää yhtä ja ainoata ratkaisua koko alan tarpeisiin. Kyse on siitä, että tämä on myös hyvin integroitunut meijeri maitosektoriin, joka on kaikista tärkein yksittäinen sektori. Kyse on lähestulkoon 40 prosentista verrattuna lihantuotannon, lihantuotannon suhteen. Kyse on todella eurooppalaisen maatalouspolitiikan ydinalasta. Kaikki tulokset ja tiedot täytyy ottaa hyvin vakavasti. Me olemme hyvin vaikuttuneita tehdystä työstä tässä tutkimuksessa. Haluaisin kommentoida pari kolmea seikkaa, jotka suoraan liittyvät meidän tämän hetkiseen työhömme komissiossa ja yksikössämme. Ja aivan erityisesti tässä viittaan markkinoiden avoimuuteen sekä markkinatietoihin – ja niihin yhteyksiin, joita me teemme markkinaseurannan osalta. Kyse on myös siitä, että markkinat olisivat avoimemmat hinnanmuodostuksen suhteen kaikkien osapuolten näkökulmasta. On aivan selvää, ja pelkästään lihalan seurannassa, mehän olemme mukana aktiivisesti tässä työssä, Maitoalan seurantakeskus on kenties paremmin tunnettu. Siellä on jo pidemmät, äh, pidempi historiikki, mutta meillä on tietoja siis hintakehityksestä. Tämä on yksi tärkeitä seikkoja, jossa tarvitaan yhteistyötä, jotta voimme tietoa parantaa nykyisestä hinnanmuodostuksesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää muissakin aloitteissa, jossa erityisesti perehdymme riskinhallintaan, hinnan volatiliteettiin ja kaikkiin niihin kysymyksiin, joita haluamme työstää, kun kyse on epäreiluista kauppakäytänteistä. Tältä osin olemme täysin samoilla linjoilla ja haluaisimme kovasti kuulla myös ideoita siitä, miten voimme teidän tulostenne perusteella omaa työtämme parantaa. Kyse on myös kulutuksesta ja EUn sisäisestä kulutuksesta, joka on ollut laskusuunnassa erityisesti lahan, lihan osalta. Kyse on myös tietyistä meirituotteista. Ja mitä tahansa sitten voimmekin tehdä, jotta saisimme kulutuksen pysymään nykyisellä tasolla ja edistäisimme omia korkealuokkaisia tuotteitamme, niin useimmissa tapauksissa tätä kautta voimme tarjota tuottajille mahdollisuuksia saada parhaan mahdollisen hinnan laadukkaista tuotteista. Tässä olemme täysin teidän kanssanne samoilla linjoilla ja haluaisimme yhteistyötämme vielä kanssanne lisätä. jos voitte auttaa meidän seurantakeskuksiamme omien johtopäätöstenne kautta, niin voisin kutsua teidät mukaan tähän yhteistyöhön. Tässä aivan lyhyesti tämä kommentti meidän vielä kerran onnittelut parlamentille ja tutkimuksen tekijöille. Panowie eksperci, panowie profesorowie, Kiitos ja nyt sitten pyytäisin asiantuntijoita vastaamaan näihin kysymyksiin ja puheenvuoroihin. Start with. Voisin aloittaa tästä ensimmäisestä kysymyksestä, joka tuli Ranskasta, joka liittyy tähän ajankohtaisen tilanteeseen, pahan tilanteeseen ja, ja hintoihin ja minimi hintoihin ja äh, siitä, miten tämä äh, tapaa maatilat. Me olemme nähneet, että hinnat ovat äh, laskeneet dramaattisesti. Ja ymmärrän kyllä tämä, mitä te sanotte. Meidän täytyisi ottaa myös hieman etäisyyttä ja katsoa, ähm, miten tilanne ilman YMPtä olisi vielä pahempi. tässä on oikeastaan tavallaan kahdenlainen asia. Sen vuoksi tein tässä eron tämän lyhyen aikavälin ja keskipitkän aikavälin välillä. Lyhyellä aikavälillä lyhyet maksut, äh, suorat maksut äh, vaikuttavat ottavat, täytyy ottaa huomioon myös äh, tämä kriisi, mutta jotkut tulevat ehkä liian myöhäänkin, mutta kuitenkin niillä on tarkoitus auttaa tässä kriisitilanteessa. Toisaalta näkee, että toimijat pitkällä aikavälillä, jos on niin riippuvainen näistä suorista maksuista, me haluaisimme parempaa tuottavuutta ja innovaatiota niin, että näistä tiloista tulisi riippumattomia. Ja tämä osoittaa toisen asian, joka myös vaikuttaa vaikuttaa tähän. Monissa maissa olemme nähneet, että tämä on ongelma, eli näiden maatilojen rakenne, jonka muutkin täällä mainitsevat. Jos maatilan rakenne on niin pienimuotoinen, että se ei ole elinkelpoinen, niin silloin ehkäpä tämmöinen eläkeohjelma olisikin hyvä ehdotus sillä tavalla, että tällä tavalla pitkällä aikavälillä näistä voisi tulla kannattavampia ja että he pääsevät pois tästä toiminnasta hyvällä tavalla ja samanaikaisesti antavat muille mahdollisuuden kasvattaa kokoaan. Koska tämä ongelma on olemassa, se on todellinen ja se pitää ratkaista tavalla tai toisella. Sitten toinen puhuja, hän puhui tästä miten oltaisiin johdonmukaisia suhteessa kehitysmaihin. ymmärrän, mitä te sanotte, mutta meillä oli mandaatti tähän tutkimukseen ja se tarkoitti sitä, että meidän piti vastata niihin asioihin, mitä meiltä kysyttiin ja tätä ei meiltä kysytty tässä tutkimuksessa, joten tämä on se syy, miksi me emme ottaneet mukaan tätä. Ei ole kysymys siitä, että me olisi olleet kiinnostuneita. Tämä on tämä muodollinen syy. Ja sitten edustaja Jar. Hän puhui vientimahdollisuuksista ja onko vienti aina hyvä asia, miten se vaikuttaisi tilanteeseen, koska silloin olisi riippuvainen myös näistä aroista tai herkistä hintamarkkinoista. Ymmärrän teidän näkemyksenne, mutta jos ajatellaan kehitystä, lihan kulutus on vähenemässä askel askeleelta, joten lihan tuotantoa on jo nähty jonkun verran laskettavan. Ja samanaikaisesti proteiinin, muunlaisen proteiinin käyttö on lisääntynyt ja ei tulee vasta myös tähän. Te sanoitte, että meidän pitäisi optimoida nämä karjat eikä sekoittaa tiheyttä Mattilan äh, koon kanssa. Kun puhutaan tuotannon keskittymisestä, toinenkin täällä äh, puhui tästä Alankomaat, äh, osa Tanskaa, osa Pohjois, Koillis-Ranskaa, niin me näemme täällä tämän nitraatti- ja lantaongelman Alankomaissa – on ehdotettu tällaista ohjelmaa, joka johtaisi noin 90 000 maitolehmän vähentämiseen, eli siis ne tapetaan. Eli ympäristöpaine on olemassa. Joillain alueilla on ongelma, ja tätä me tarkoitimme, että näillä alueilla sektorin kehitystä nämä ympäristöasiat tulevat rajoittamaan. Se saattaa olla hyvä asia, tai sitten ei. Sitten kysytte, eikö, eikö nämä suositukset perustu liikaa vanhaan YMP? -hän? No ehkäpä osittain, mutta kuten sanoin, syy miksi me teimme tämän simulaation oli se, että voisimme yhdistää 2016 vuoden suorat maksut tähän järjestelmään. Ja koska meillä ei ollut tarpeeksi tietoa, tämä oli paras, mitä me kykenimme tekemään. Ja sitten toisen pilarin toimenpiteet, jotka kohdennettiin suoraan äh, yrityksiin, siellä meillä ei ollut tarpeeksi hyvää tietoa. Eli äh, tämä on ongelma suorissa maksuissa. Ja me olemme yrittäneet äh, nyt saada mukaan mahdollisimman hyvällä tavalla tämän päivän tietoa. Sitten oli kysymys maitopaketista ja sen vaikutuksesta. Maitosektoriin käytettiin hyvin paljon varaa ja mikä maitopaketin vaikutus oli? No tässä maitopaketissa on monia elementtejä. Ensinnäkin maitomarkkinoiden ongelmat lisääntyivät. Ja meillä oli tämä monitorointielin, joka tätä seurasi. Mutta minulle kuva tällä hetkellä ei ole täysin selvä. On vaikea käsitellä tätä yksityiskohtaisesti, mutta yleinen käsitys on positiivinen. Sitten huomioon näistä politiikan ää, äh, laiduntamismaksuista äh, tai tuista. Ja sitä, että eikö tämä pitäisi yhdistää ää, äh, karja, karjamäärään. Tämä me haluamme tähän lisätä. Tässä voidaan miettiä muunkinlaisia keinoja Ja tämä palkkiojärjestelmä ei ole ihan sama kuin se, mitä me olemme ehdottaneet, koska niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa näemme, että emo lehmien määrä on vähenemässä. Ja tämä liittyy myös äh, näihin tukiin ja siihen, että mikä vaikutus tällä on kilpailu? Edustaja Jaarkosen kysyi. Tämä on huolenaihe ja osapuolet ähm, ovat tästä maininneet. Jos katsoo lainsäädäntöä, niin tämä vapaaehtoinen tuki on sallittu vain erityistilanteissa, määritellyissä tilanteissa jollekin sektoreille, jossa on tiettyjä erityisiä ongelmia tuolla reuna-alueilla, marginaalisilla alueilla. Siellä on mahdollista antaa jonkun verran tukea niin, että tilannetta voitaisiin vakauttaa. Jos katsoo nyt maitokarjaa, puolet Ranskan äh, maitokarjosta saa tätä tukea. Eli onko tämä nyt sitten tukea marginaalisiin, marginaalisille alueille? Millä tavalla tämä tarkistetaan? Tai katsotaan vaikkapa sokerijuurikkaa tuotantoa Puolassa. Onko koko sektori marginaalista siellä? Meillä oli liian varhaista tässä vaiheessa ottaa tähän kantaa, mutta se mitä nyt näkee, niin voisi sanoa, että olisi hyvä tarkastella sitä, millä tavalla tätä tukijärjestelmää käytetään, onko se linjassa lainsäädännön ja tarkoituksen, lainsäädännön tarkoituksen kanssa. Voisin olettaa, että jotkut ihmiset ovat jo hieman huolissaan näistä kilpailuvaikutuksista. Ja tähän pitää kiinnittää huomiota. Maybe I can give May, would you like to... yeah. Ja ehkä kollegani jatkaa tästä. Let me add some Minä haluaisin esittää joitakin ajatuksia. Monet parlamentin jäsenet ottivat esille sen, että pitäisi esittää enemmän ajankohtaista faktaa. Fakta, joka tässä raportissa on viimeisintä saatavilla olevaa siis vuonna 2016, kun me kirjoitimme tämän raportin, täytyy olla tietoisia siitä, että tiedot ovat aika laajoja ja kattavia. Ne ovat Eurostatilta ja Euroopan komissiolta. Ne kattavat koko unionin. Ne ovat hyvin laajoja, mutkikkaita ja näiden käsittelemiseen menee yleensä kahdesta kolmeen vuotta, jotta on luonnollinen aika ero tiedon keräämisen ja julkistamisen välillä. Joten tästä syystä syksyllä 2016, puoli vuotta sitten, kun me kirjoitimme tätä äh, raporttia, me pystyimme saamaan vain tietoa vuodelta 2013 pääasiassa, koska se oli viimeisintä saatavilla olevaa tietoa. Me olemme tietoisia siitä, että mielenkiintoisin jakso Euroopan parlamentin kannalta katsottuna ovat viimeiset kolme vuotta, mutta tämä ei tätä jaksoa juurikaan pystytty kattamaan, koska tiedot ovat komission markkina yksiköistä, missä on kaikkein uusinta, mutta suurin osa tiedoista, jotka liittyvät tilarakenteeseen, on sellaista, joka julkaistaan, julkaistaan vähintään kolmen vuoden viiveellä. Bardzo dziękujemy. Selvä. Kiitän teitä kaikkia. Kiitokset hyvin paljon tästä tutkimuksen esittelystä, joka oli hyvin kattava. Meillä on se paperilla. Ja jos te katsotte tätä, tämän kokoa, niin te näette tai paksuutta, niin näette, että tässä on paljon informaatiota. Ja tämä tulee ohjaamaan meitä tulevaisuudessa tällä nimenomaisella sektorilla, varsinkin kun mietitään muutoksia ymp -hän. Me olemme usein esittäneet kysymyksen itsellemme, pitäisikö olla erilainen palkkiojärjestelmä lihakarjalle. Ja näyttää siltä, että nykyiset ratkaisut ovat hieman hankalia. Ja kun joku tila päättää lopettaa karjan pitämisen, niin silloin koko tilanne muuttuu ja, ja te esittelitte myös, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi koko ekojärjestelmään. Varsinkin silloin, kun maanviljelijät päättävät lähteä luomutuotantoon. Vielä kerran kiitokset ja nyt voinemme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, mutta me palaamme tähän tutkimukseen ihan varmasti vielä, jonka te tänään esititte. Kiitokset. Ja nyt voimme varmastikin siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan, kohtaan numero 13, jossa on kysymys nykyisistä öö, ja tulevista jatkuvista kauppaneuvotteluista maatalouden öö, sektorilla. Ja tällaisia neuvotteluita tällä hetkellä käydään esimerkiksi Japanin kanssa, USA, Merkosurmaiden, Australian, Uuden-Seelannin ja muidenkin kanssa. Se, mikä meitä myös kiinnostaa, olisi Brexitin vaikutus Minulla on tästä aiheesta paljon tässä ajatuksia, mutta John Clark DG Agrista varmasti kykenee kertomaan meille kaiken tämän, mitä me haluamme tietää, ja olen todellakin tyytyväinen, että meidän pyynnöstämme DG Santen edustajat ovat täällä joukossamme tänään, koska koko tilanne liittyen brasilialaisen lihan tuontiin on hyvin tärkeä. Raskamal on täällä DG eh, Santesta. Kiitokset, että tulitte paikalle. Toivottavasti kykenette antamaan meille hieman enemmän informaatiota tästä. Tiedän, että tämä eh, tuli nyt hyvin nopeasti tämä pyyntö, että ehkä teillä nyt ei ole kaikkea informaatiota käsillä, mutta olemme todella tyytyväisiä, kun saamme kuulla eh, teitä ja saamme ajantasaista informaatiota. Ja näin voinkin nyt antaa puheenvuoron herra John Clarkille. Tämä ei ole teidän ensimmäinen kertanne meidän valiokunnassamme. Me olemme puhuneet tästä aiheesta jo muutamankin kerran ja teidän esityksenne tänään on varmasti myös äh, kattava ja mielenkiintoinen, kuten aina. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti tämänpäiväinen vierailun ei ole myöskään viimeinen tässä valiokunnassa. Toivottavasti lyhyen puheenvuoron, niin voin rakentaa kahden teeman ympärille. Ensin päivitä lyhyesti kauppaneuvottelujen tilannetta ja muita kansainvälisiä toimintoja liittyviä tilannetietoja. Ja toiseksi haluaisin kertoa näkemyksistämme liittyen kauppapolitiikan tuleviin haasteisiin. Mitä tämä tarkoittaa maatalouskaupan ja yhteisen maatalouspolitiikan näkökulmasta? Ja mielelläni kuuntelen keskustelua vastaan kysymyksiä, jos niitä on. Paikalla on myös Sante-pääosaston kollegat, jotka vastaavat myös kysymyksiin Brasilian lihan liittyvästä terveysskandaalista, joka nyt on puhjennut. Ensinnäkin kahdenvälisistä neuvotteluista lähden liikkeelle Japani sopimuksesta. Tässä pyrimme merkittävään markkinoille pääsyyn maataloustuotteiden osalta ja myös maantieteellisten merkintöjen suhteen hyvin laajan suojaan. Tässä me pyrimme todella pääsemään markkinoille ja viime joulukuussa saimme Japanin kanssa neuvottelut eteenpäin, mutta avoimia kysymyksiä oli vielä paljon, mutta ennen kesää on tarkoitus saada vielä aikaiseksi varsinainen vapakauppasopimus. Juncker tapasi pääministeri Aben tänään ja molemmat ovat todenneet, että pyrkivät juuri nimenomaan tähän. No sitten muista neuvotteluista. TTIP oletettavasti on jonkin aikaa jäädyksissä. Olemme todenneet, minkälaista edistystä asiassa on saatu aikaisesti tähän mennessä. Tämä tapahtui muutama viikko sitten ja raportti on julkaistu. TTIP takaiskusta huolimatta meillä on hyvin aktiivinen vapakauppasopimusagenda muilta osin. Merkosur on mainittava Mehän tiedämme, että tämä on aiheena ja neuvotteluina hyvin arkaluontoinen. Olemme hyvin varovaisia näissä neuvotteluissa. Jatkossakin luotamme tukeenne, jotta voimme jäsenvaltioille ja Mercosur-kumppaneillemme välittää viestiä siitä, että näissä neuvotteluissa kyse on todellakin arkaluonteisista maatalouteen liittyvistä kysymyksistä, joita joudumme puolustamaan. Tämä pätee myös jatkoneuvotteluihin Uuden-Seelannin ja Australian kanssa. Ne pikkuhiljaa etenevät. Nyt viimeistelemme niin sanottuja scoping-asiakirjoja näiden maiden kanssa. Pyrimme hyvin kunnianhimoiseen tulokseen. Kunhan tämä vaihe on saatu valmiiksi, niin EU pyytää neuvostoa laatimaan mandaatin vapakauppasopimusneuvottelujen osalta, todennäköisesti vuoden loppupuoliskolla. Komissio ja DG Agri ovat hyvin tietoisia siitä, että nämä neuvottelut sisältävät vaikeita aiheita, esimerkiksi erityisesti punaisen lihan ja sokerin ja meijerituotteiden osalta. Eli tarvitaan varovaisuutta markkinoille pääsyn suhteen näiden tuotteiden kohdalla ja sama pätee myös maantieteellisiin merkintöihin. Komissio neuvottelee myös kahdenvälisesti Meksikon kanssa. Toivottavasti neuvottelut saadaan päätöksen tämän vuoden aikana. Neuvottelemme vapakauppasopimuksista Filippiinien ja Indonesian kanssa ja Tunisian ja Norjan kanssa. Neuvosto pohtii tällä hetkellä mandaattia Turkki neuvottelujen käynnistämiselle ja mandaatti saataisiin aikaiseksi tulliunionin osalta. Pari seikkaa on syytä korostaa kaikissa näistä neuvotteluista. Ensinnäkin aidosti pyrimme siihen, että saisimme maatalouden kannalta tasapainoisen tuloksen. Saisimme markkinoiden pääsyssä edistystä aikaan ja suojaisimme herkkiä aloja. Toiseksi emme neuvottelu neuvottelet turvallisuussäännöistä. Ja tästä olemme saaneet todisteita jo tähänkin mennessä. Vapakauppasopimukset eivät ole ainoa kauppapoliittinen välineemme. Meillä on laaja agenda kansainvälisesti. Siinä keskitytään monenväliseen yhteistyöhön, siihen, että pyritään rohkaisemaan hyvää maatalouspolitiikkaa maailmanlaajuisesti. Edistystä on saatu tässä työn osassa viimeisten kahden vuoden aikana aikaiseksi. Nairobin ministerikokous oli menestys. EU oli tärkeä osa tätä menestystä, kun vientitukia poistetaan. Aiomme olla johtoroolissa myös seuraavassa VTO-ministerikokouksessa Argentiinassa joulukuussa. Siellä käsitellään erityisesti sitä, miten kansallista kauppaa vääristävää tukea voitaisiin poistaa. Saimme myös Pariisin koko, sopimuksen ilmastonmuutoksen osalta ja sitten vielä tämä kehityssopimus. Alkuvuodesta G20 äh, maatalousministerikokous oli Berliinissä ja siellä päästiin sopimuksen jäsenten kesken siitä, että tehdään laajempaa yhteistyötä kestävän maatalouden ja vesihallinnon parantamiseksi huomioidaan myös mikrobiresistenssi. Rohkaistaan yksityisen sektorin investointia erityisesti Afrikassa maataloustuotannon ja elintarviketuotannon alalla. Tätä käsitellään myös EUn Afrikan unionin huippukokouksessa kesällä. Nämä kysymykset ovat siis kauppahagendamme ulkopuolella, jos sitä tiukasti tulkitaan. Kyse on yhteisestä maatalouspolitiikasta, kasvusta ja kehityksestä ja myös kestävyydestä. Totesin, että haluaisin hieman ottaa etäisyyttä ja katsoa niitä haasteita, joita meillä on maatalousalan kauppapolitiikassa lähimpien vuosien aikana. Kun katsomme eu poliittista kontekstia, niin näemme, että EUn kansalaiset ovat entistä kriittisempiä kauppasopimusten ja talouden globalisaation suhteen. Tämä on hyvin tärkeä aihe keskusteluissa, joita käydään vuotisten vaalien yhteydessä monissa jäsenvaltioissa. Kun sitä sopimusta Kanadan kanssa viime äh, lokakuussa allekirjoitettiin, niin äh, edeltävä tilanne oli varsin kaottinen. kaoottinen. Melkomoista psykodraamaa voi liittyä kaikkiin tuleviin vapakauppasopimuksiin. Eli todella kyse on globalisaatiosta, sopimusten kestävyydestä ja vakavista kysymyksistä. Brexit aiheena luonnollisesti tuo lisää epävarmuutta, ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä suhteisiimme maatalouden alalta. Eli se vaikuttaa EUn kontekstiin. Ja tämän lisäksi kansainvälisesti kauppapolitiikkamme lähivuosina on entistä äh, konfrontationaalisempaa. Äh, kauppakiistoja, paneeleja on VTOssa enemmän esillä kuin viime vuosina. Monissa mukana ovat Yhdysvallat ja Kiina. Ikävä kyllä Venäjä todennäköisesti pitää kiinni nykyisestä asemastaan maatalouspolitiikassa, eli meillähän on tämä embargo, kauppa, vientikielto EUn viennin suhteen ja Venäjän omat hyvin äh, erikoiset toimet kauppapolitiikasta olemme saaneet hyvin erilaisia, eri suuntaisia viestejä. TPP, TPP-sopimus ja Yhdysvaltain toimet kahdenvälisissä suhteissa. Toimitaan ikään kuin pelin periaatteiden mukaan transaktioiden pohjalta – jos mahdollisesti Yhdysvallat vetäytyy kansainväliseltä näyttämöltä, niin kenties EUlle sitten jäisi enemmän tilaa niin, että se voisi omaa, omia suhteitaan lähentää erityisesti TPP-kumppanimaihin Amerikan mantereella ja Aasiassa. Komission sen Malmström on ollut varsin selkeäsanainen. EU on valmis täyttämään sen tilan, minkä Yhdysvallat jättää tyhjäksi. Kaup- vapakauppakumppanit Mercosur, Japani nopeasti haluavat tehdä EUn kanssa sopimuksia talouden ehdoin osoittaakseen, että ne eivät ole riippuvaisia Yhdysvalloista. Kyse on myös siitä, että ne haluavat osoittaa, että ne pysyvät avoimina tällaisessa protektionismin, kasvavan protektionismin ilmapiirissä, niin että rakennetaan siltoja eikä aitoja, muureja, niin kuin on sanottu loppuun puheenjohtaja. Asettaisin kaiken tämän laajempaan kontekstiin. Kyse on elintarvike alan kaupasta. Olemme juuri julkaisseet kauppaluvut vuodelta 2016 EUn osalta. Äh, tulokset ovat myönteisiä yli 150 miljardia vienti ja 19 miljardia ylijäämää. Ja elintarvikeala, maanviljelysala on syitä sille, että EU-ssa olemme ylijäämän puolella tavarakaupassa, vaihdossa. Eli kauppatase on ollut myönteinen jo seitsemän vuoden ajan, ja tämä on tuonut tällekin alalle myönteisiä vaikutuksia. Potentiaalia viennin lisäämiseen vielä on. Tämä näkyy myös kumulatiivisten vaikutusten tutkimuksestamme, esimerkiksi kun kyse on siipikarjasta, sianliasta ja monista jalostetuista tuotteista. Me tunnustamme sen, että kaikki alat eivät hyödy samassa määrin kauppasopimuksista. Esimerkiksi riisisokeri, tärkkelys, lampanlihaa, joskus siipikarja ja nauta kenties ovat kovassa kilpailuasemassa tulevissa kauppasopimuksissa. Tämä ei ole mikään salaisuus ja olen todennut, että kumppaneillemmekin, että emme vapauta näitä arka luonteisia aloja. Ja sitten johtopäätöksiin lopuksi jotta pystymme vastaamaan näihin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin haasteisiin, niin meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että kauppapolitiikkamme olisi myös väline arvojen välittämiseen. Kyse on avoimuudesta, yhteistyöstä, ei yhteitörmäyksestä ja myös oikeusvaltion periaatteista. Eli kyse on arvopohjaisesta lähestymisestä suhteessamme kauppaan. Tätä varmasti kansalaisemme odottavat. Avoimuus tarkoittaa sitä, että olemme valmiita tiivistämään suhteitamme kumppaneihimme, vahvistamaan suhteitamme ja meidän on jatkossa parannettava suorituksiamme niin, että kauppasopimuksissakin vallitsee avoimuus suhteissa sidosryhmiin, erityisesti viljelijiin, tuottajiin, erityisesti pienviljelijöihin, jotka toki hyötyvät kaupan avoimuudesta, mutta usein he eivät ole tästä vakuuttuneita. Mm, maataloustuotantosektorille usein tästä koituu hyötyjä ja monesti viljelijät kokevat, että edut eivät ulotu heihin saakka. Sirpaloitumista on paljon tällä alalla ja tässä ketjussa, arvoketjussa tuottajat ja viljelijät ovat varsin heikossa asemassa. Puhuin avoimuudesta. Me emme uhraa haavoittuvia aloja kaupan nimissä täytyy varmistaa näissä neuvotteluissa, joissa totta kai keskustellaan laajemminkin muistakin kysymyksistä kuin maataloudesta. Meidän on tarjottava herkille aloille suojalausekkeita, suojajärjestelyjä ja tasapainoa näissä kauppasopimuksissa tarvitaan. Näin ollen mielenkiinto ja painekin tästä valiokunnasta on hyvin tervetullutta. On tunnustettava se, että kauppaneuvotteluissa kyse ei ole koskaan yksisuuntaisesta kadusta silloinkaan, kuin me sitä haluaisimme. Joskus joudumme tekemään myönnytyksiä. Ne ovat usein myös sellaisia kysymyksiä, jotka ovat kumppaneillemme tärkeitä etuja. Kyse on myös politiikasta, siitä mitä me tarjoamme ja mitä saavutamme kompromississa. Kyse on hyvin tärkeistä arvoista. Näin ollen ponnistelua on jatkettava monenvälisillä foorumeilla, erityisesti VTOssa, jotta pääsemme yhtäläiset tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet kaupassa. Me pyrimme siihen, että säilytämme johtoasemamme VTOssa. Meidän on käytettävä kauppasopimuksia entistä enemmän myös siihen, että teemme yhteistyötä tärkeiden arvojen pohjalta kumppanimme kanssa, esimerkiksi ympäristöarvot, eläinten hyvinvointi ja niin edelleen ja oikeusvaltion periaatteet tarkoittavat sitä, että meidän on noudatettava allekirjoittamiamme sopimuksia ja me oletamme ja odotamme, että myös kumppanimme noudattavat velvoitteitaan. Ne edut, joita uskomme saavuttavamme kauppasopimuksella, täytyy sitten käytännössä myös toteuttaa. Meidän on varmistettava, että kumppanimme toimivat äh, kasvin ja eläinten suojelussa äh, myös avoimesti ja seurattavasti. Agri-pääosasto ja komission sen Hogan totta kai seuraavat äh, osallistuvat näihin kauppaneuvotteluihin diplomatian, ruokadiplomatian keinoin ja välityksellä. Kyse on EUn tuotannon edistämisestä. Komission jäsen Hogan käy Kanadassa ja Yhdysvalloissa tällaisella toiminnan edistämiskierroksella ja sitten Persianlahden maissa hän vierailee syksyn aikana. Olemme läsnä edustettuina Kanadassa, Kiinassa ja Intiassa merkittävissä maatalousalan tapahtumissa. Ja sielläkin haluamme markkinoiden avautuvan. Ja viimeiseksi puheenjohtaja Näen jo kehon kielestänne, että haluatte, että päätän puheenvuoroni. Aivan lyhyt yhteys kauppa-agendan ja toisaalta yhteisen maatalouspolitiikan uudistushankkeen välillä. Maataloudessa EU:ssa on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta saadaan markkinointia ja kauppamahdollisuuksia. Ja samanaikaisesti on myötävaikutettava kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huolehdittava ilmastonmuutoksen alan työstä. Yhteinen matalouspolitiikka on sellaista, että sen täytyy auttaa sekä tuottajia että viljelijöitä pysymään kilpailukykyisenä. Me seuraamme hyvin tarkkaan tätä uudistus- ja yksinkertaistamisprosessia yhteisessä maatalouspolitiikassa. Perehdymme siihen, miten voimme auttaa tuottajia pysymään kilpailukykyisinä entistä kilpailuilla markkinoilla erilaisin hallintovälinein ja tuin. Ja lopuksi yhteisessä maatalouspolitiikassa on löydettävä apua myös tuot viljelijöille innovaation saralla. On huomioitava sekä alueellinen, kansallinen että kansainvälinen kysyntä, turvallinen, laadukas tuotanto, joka on Euroopan valttikortti. Nämä ovat kaikki meidän haasteitamme tulevina vuosina yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni tähän mielelläni. Niin kuin sanoin, kuuntelen kommentteja ja kysymyksiä. Ja Sante-pääosaston kollegat ovat myös paikalla käsittelemässä Brasilia-kysymystä. Meillä on aikaa. En suinkaan halua rajoittaa puheenvuoron, mutta tämä, sanoitte tänne, että, että viimeinen ja lopuksi toistuvasti, ja siksi minä ehkä ilmaisin kehun kielelläni jotakin, mutta kyllä meillä on aikaa. Kun mainitsitte arvot, joita myöskin välitetään kaupan kautta, oletan, että puhumme eettistä arvoista, standardeista, eläinten hyvinvoinnista ja siitä, mikä liittyy sitten niihin maihin myös, jotka tuovat meille tuotteita, No nyt meillä on sitten Mises Canel. Hän on täällä hyvin ajankohtaisen asian vuoksi, joten ehkä te voisitte kertoa meille tästä Santeen pääosaston edustajan. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen valmis päivittämään parlamenttia kehityksestä, joka liittyy skandaalin, joka on noussut esille Brasiliassa ja mikä koskee lihatuotteiden terveysturvallisuutta. Saisin tietoa tästä perjantaina ensimmäisen kerran lehdistöstä ja se keskittyi petoksiin virallisessa valvonnassa, joka liittyy tärkeimpien lihatuotteiden vientiin. Me tietysti toimimme välittömästi, lähetimme viestin Brasilian viranomaisille samana päivänä vaatien selkeyttä asiaan ja vakuutuksia siitä, että eläinten hyvinvointi ja terveys, turvallisuus Euroopan noissa ovat vaarantuneita kautta ja myöskin pyysin päättäväistä toimintaa. Tätä seurasi viikonlopun aikana intensiivinen diplomaattinen yhteydenpito ja sunnuntaina Brasilian presidentti itse tapasi meidän suurlähettiläämme ja myös muiden tärkeimpien Brasiliasta lihat tuovien maiden suhteiden kanssa antaakseen vakuutuksia tilanteesta ja maanantaina. Meillä oli sitten tilaisuus katsoa Brasilian välitöntä reaktiota meidän huolenaiheisimme. Me emme ole aivan tyytyväisiä vakuutuksia, joita me saimme, ja kirjoitimme välittömästi Brasiliaan uudestaan pyytäen lisäselvityksiä. Välittömät huolenaiheemme koskevat sitä, että on asioita, jotka nousevat esille tästä skandaalista. Lehdistön mukaan viranomaiset ovat keskittyneet 21 laitokseen. Me olemme todenneet, että ainakin neljä näistä laitoksista on saanut luvan harjoittaa vientiä Euroopan unioniin, joten me olemme vaatineet, että Brasilian viranomaiset välittävästi poistavat nämä laitokset EUn hyväksymältä tästä hyvästä hyväksymien laitosta listasta ja myöskin olemme ilmoittaneet jäsenvaltioiden edustajille tästä ja olemme kehottaneet heitä myöskin äh, käynnistämään valvonnat niin, että näistä laitoista tulevat äh, laitokset tutkitaan. Olemme myöskin pyytäneet, että Brasilian viranomaiset antavat meille tiedot siitä, että on tällaista vientiä, jota on tapahtunut Eurooppaan tämän vuoden alusta lähtien. Samanaikaisesti pyysimme jäsenvaltiota yleisesti lisäämään valvonnan tasoa kaiken eläintuotteiden tuonnin osalta Brasiliasta. Tällä hetkellä tällaista, tällaista tuontia koskee hyvin korkean tason valvonta ja on identifioitu myöskin fyysiset ja asiakirjan valvonnat ja olemme pyrkineet pyytän lisäämään fyysisten tarkastusten lisäämistä, mukaan ottana myöskin hygieniaa koskevat tarkistukset. Tätä kautta emme puutu pelkästään välittömään riskiä, joka liittyvät näihin neljän laitokseen, jotka olivat saaneet luvan tuoda varjota viete EU, mutta meillä on myöskin muita tietoja, jotka liittyvät yleisesti Brasiliassa tulevaan tuontiin. Yhteyt, suhteemme Brasilian viranomaisiin jatkuvat. Me ilmoitimme, että me emme pidä hyväksymään sitä, että saamme tietoa skandaalista listan kautta, että emme saaneet mitään virallista yhteydenottoa. Korostimme sitä, että olemme vakavasti huolissamme siitä, että tämän tasoinen korruptio ja heikko käytäntö omissa valvontalaitoksissa ei ollut tullut varsinviranomaisten tietoon. Me olimme odottaneet, että heidän normaalissa valvonta- ja tarkastustoiminnassaan he olisivat havainneet että jotakin vakavasti oli menossa vikaan, eivätkä olisi vain odottaneet sitä, että poliisi saattaa asian heidän tietoonsa. Olemme yhteydessä tärkeimpiin viranomaisiimme, korkein ja olen pyytäneet lisäämään fyysisiä fyysivalvontaa ja olen tapaamaan heidät täällä myöskin Brysselissä, jossa saamme tietää, mitä on olemassa olevat valvontajärjestelmä nyt lopettaisin tähän. Olen ymmärtänyt, että teillä on paljon asioita käsiteltävänä, mutta olen tietysti myös valmis vastaamaan kysymyksiin. No szkoda byłoby pan powiedzieć o ewentualnej skali zjawiska. Voisitteko te ehkäpä kertoa tämän ilmiön laajuudesta? Tai no ehkäpä ette kykene, koska te ette tiedä sitä vielä. No, käymme nyt keskusteluun. Ensin Danta. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää komissiota tiedoista tässä Brasilia-tapauksessa. Mehän olemme Euroopassa kokeneet muitakin vakavia tapauksia. Jälleen kerran kuluttajat järkyttyvät Jos kuluttajat eivät itse järkyty tällä alalla, niin kyllä joku muu sitten tällaisia järkytyksiä meille järjestää. Me toi, toimimme hyvin levottomassa maailmassa, tarvitaan turvallisuutta ja syylliset on tuomittava sekä EU:ssa että myös Brasiliassa. Minulla olisi kysymys Clarkille. Kuuntelin tarkkaavaisesti. Me tunnemme hänet äh, olemme tunteneet hänet jo jonkin aikaa ja hänen innokkuutensa ei näyttäisi vähenevän ainakaan. Eurooppa on aika lailla myllerrysten alla niiden päätösten takia, joita kansamme ovat tehneet, eli britit ovat tässä tapauksessa tehneet. Artikla 50 siis ilmoitus annetaan kun kyse on Euroopan maataloustuotteiden kaupasta, niin yhdistynyt kuningaskunta on hyvin tärkeä toimija tällä alalla. Se on tuojana tärkeä. Yhdistynyt kuningaskunta on kaksi miljoonaa tonnia tuonut ja suuren osan ainoastaan Irlannista. Kun erilaisia mm, myönnytyksiä tehdään, niin eikö pitäisi myös käyttää käyttää äh, aikaa siihen, että minkälaisia äh, askeleita yhdistynyt kuningaskunta aikoo maatalouden alalla tehdä niin, että olisi jonkinlaiset myönteiset suhteet ja tämä voisi olla edesauttamassa esimerkiksi meidän lihan vientiämme? Vai aiotaanko sitten siellä lähteä äh, hakemaan lihaa muualta, kenties yhdysvaltalaista hormonilihaa, oikein hyvää lihaa, ja sitten kaksi miljoonaa tonnia lisävientiä olisi mahdollista yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Eli kaikki uudet neuvottelut, nyt kun me emme näe selkeästi, mikä tilanne on Euroopassa ja suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin kaikki on ennenaikaista. Madame Dots. Dots. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa kiitokset komission edustajille, jotka ovat tulleet päivittämään meidän tietojamme Brasilian nautalihaskandaalista. Minä tulen Pohjois-Irlannista. Me olemme vientiä harjoittava alue. Meidän täytyy noudattaa korkeimpia standardeja, jotka EU on määrittänyt. Se oli pelkästään hyväksi meille alueena, se on hyväksi kuluttajille, se on hyväksi vientikaupallemme – Minua häiritsee se, että komissio saattoi tietää tästä skandaalista vain äh, lehdistön kautta, oman lähetystönsä kautta. Haluan tietää, miksi näin on, mitä oikein on tapahtunut tarkastuksissa, joita meidän olisi pitänyt äh, teettää brasilialaisissa lihajärjestyslaitoksissa. Miksi ei ole havaittu mitään näissä tarkastuksissa – joita on ollut. Tietääkö komissio mitään siitä, miten pitkään tämä skandaali on jo jatkunut ja mitä riskejä kuluttajille on aiheutunut tästä, onko tätä lihaa tuotu Euroopan unioniin. Viljelijät minun alueellani katsovat tätä, he ovat todella järkyttyneitä. Heidän täytyy noudattaa kaikkein korkeimpia ja tiukimpia standardeja rangaistusten uhalla, jos he, he eivät rekisteröi eläimiä siitä, jos syntyy rangaistuksia. Me haluamme, että on samanlaiset toimintaedellytykset silloin, kun tehdään kauppasopimuksia, ja monet viljelijät minä alueella eivät usko, että näin on ollut tähän asti. On ilo kuulla, että neljä laitosta on ollut lupavientiin, ovat nyt poistettu listalta. Tämä on myönteistä mutta minä haluaisin kuulla täsmällisiä, säännöllistä päivitystä näistä asioista ja tästä kysymyksestä. Pan poseł Sitten Je commencerai d'abord. Alkuun esittäisin kysymyksen Brasilian tilanteesta. Komission antamat tiedot ja ensimmäiset puheenvuorot kollegoiden suusta osoittavat, että tässä on todellinen ongelma. Nyt puhutaan neljästä laitoksesta. No hyvä. Kysymys kuuluukin, jos tämä on voinut tapahtua neljässä laitoksessa, niin varmasti aukkoja on sitten koko, kokonaisjärjestelmässä, kun ajatellaan Brasilian tuontia. Kyse ei ole pelkästään näistä neljästä laitoksesta, vaan koko maasta. Haluaisin tässä erityistapauksessa, että parlamentin valiokunta pyytäisi, että parlamentti toteaa komissiolle selkeäsanaisesti sen, että Euroopan unionin täytyy Brasiliaan lähettää päteviä henkilöitä ja sitten Brasilian turvallisuustilanne, elintarviketurvallisuustilanne todella pirataan perusteellisesti. Kyse on järjestelmästä Brasiliassa, joka on tässä kyseenalaisena. Eli tämä kaikki täytyy nyt käsitellä jaksain. Kenties se vie vuoden tai kaksi, mutta miten voidaan ajatella kauppaneuvotteluja sellaisen kumppanin kanssa, joka jää tässä petoksesta verekseltään kiinni? Tässä täytyy kyllä tehdä todella tärkeää työtä turvallisuuden alalla. No sitten toiseksi herra Clarkille näistä kauppasopimuksista. Keskustelut käydään raportin pohjalta, jota jäsenvaltiot ovat pyytäneet. No hyvä. Näyttää siltä, että tämä raportti, kertomus, siis jäsenvaltioiden äh, sanomisten perusteella, minä en tätä sano, vaan jäsenvaltiot ovat sanoneet, että äh, äh, tiedot eivät ole tyydyttäviä. Ja vaikka olisivatkin, niin sitten vuoteen 2025 mennessä olemme tappiokurssilla ja kauppa tasapainossa, epätasapainossa, joka on ainakin 30 prosentin suuruinen. Eli tilanne on ongelmallinen. Ollaan puhuttu naudan lihasta ja niin edelleen ja niin edelleen. Me olemme siis kaiken kattavasti vaarallisessa tilanteessa. Nyt kuitenkin tässäkin tilanteessa mennään eteenpäin niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja suunnitellaan uusia neuvotteluja. Nyt puhutaan Iranin markkinoista, siellä kuolemantuomiota toteutetaan kaikista eniten. Eli tämä on kyllä melkomoinen kysymyskenttä. Haluaisin tietää, minkälainen tarve meillä on viedä tuotteita ja tehdä näitä sopimuksia, koska tästäkin keskusteltiin tässä yhtenä päivänä. Maatalouskysymykset ovat näissä neuvotteluissa ikään kuin viimeisinä, viimeisinä pyöränä mukana tässä rakennelmassa. Meillä on näitä kauppasopimuksia, jotka aina aiheuttavat hallaa maatalousalalle. Ja sitten meillä on VTOn kiistoja ja paneeleissa tappioita tulee. Pikkulinnut sanovat, että Yhdysvallat kyllä esittää varmasti uusia vaateita, kun nyt kun kuuntelee presidentin kommentteja, mutta tätä ei ole otettu huomioon vapakauppaneuvotteluissa. Eli tässä luodaan melkomoista sumutuskonetta, joka ei pohjaudu numerotiedoille. Ja kun ajatellaan tulevia neuvotteluja, niin mm, mm, tiedot osoittavat, että alijäämälle mennään. Tappiota syntyy. Näyttää siltä, että tässä pidetään pilkkanan kansalaisia ja viljelijöitä, työtä ei tehdä vakavasti ja nyt ei ole oikea hetki mennä tähän suuntaan, aivan niin kuin te itsekin totesitte puheenvuorossanne. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kysyä Santepäystön edustajalta. Ajattelin tätä tietoja, joita olemme saaneet Brasiliasta, että jos nyt olen ymmärtänyt oikein, tämä ongelma liittyy Brasilian viranomaisiin, jotka ovat havainneet 21 laitoksessa jotakin, mutta on neljä yritystä, joilla on ollut lupa harjoittaa vientiä Euroopan unioniin. Niin olen myöskin ymmärtänyt, että, että nämä neljä yritystä ovat tärkeimpiä viejää maailmanlaajuisesti sisäätelen myöskin äh, lampaanlihaa, joten Brasilian viranomaiset, jotka ovat puuttuneet tähän, mit, me siis emme ole havainneet näissä, tässä tuonneissa eikä Euroopan valvonnassa, omissa valvonnassa me emme ole, olemme havainneet minkälaisia ongelmia. Onko näin? Minä haluaisin tietää, että jos siis äh, Brasilian viranomaiset ovat äh, näin havainneet, niin mutta nämä meidän tuonnissamme jotka ovat näistä kolme, neljästä tärkeästä. Siellä ei ole siis havaittu millään rajalla minkäänlaista ongelmaa näissä lihassa, jota on tuotu. Tämä on aika kummallista, koska nämä, tämä tuonti on hyvin merkittävää. Haluaisin saada tämän selväksi, koska, koska herra Dantem puhui siitä, että on ongelmia, jotka liittyvät siis kulutukseen ja näihin tuotteisiin ja tämä olisi hyvin tärkeää nyt tehdä syvä selvitys ja harjoittaa hyvin avointa tiedottamista. Ja herra Clark, haluaisin esittää siis sen, että mitä tulee tähän äh, sopimukseen, äh, joka liittyy näihin standardeihin, me pyrimme samaan siis mahdollisimman korkeat standardit niissä, mutta meillä on ongelma me hyväksymme sopimuksen ja sitten näemme, miten sen jälkeen me emme pysty valvomaan tiettyä tuontia, ottaen huomioon sen, että Euroopan unioni, täytetäänkö silloin tässä tuonnin yhteydessä samoja standardeja, täyttääkö ne standardit, joita me omassa tuotannossamme täytämme. Täällä on puhuttu Chilestä ja sopimuksesta Chilen kanssa ja mitä liittyy nimenomaan luomutuotantoon – minä haluaisin selvityksen siitä, että ollaan neuvottelemassa nyt uutta sopimusta, joka liittyy siihen, että se olisi nykyaikaistettu sopimus verrattuna tähän aiempaan. Miksi tämä osa erityisesti, joka liittyy luomutuotantoa, on otettu ulkopuolelle tämän sopimuksen? Onko jotakin sellaista, mikä on tässä merkittävä vai vain halutaan tätä kautta saada pikaisemmin liikkeelle tämä sopimus? Me varmasti pian käsittelemään tätä asiaa täällä maatalousvaliokunnassa, koska sitä keskustellaan myöskin kansainvälisessä kaupavaliokunnassa. No Brasilia on nyt tullut tässä ehkä kaikkein eniten pinnalle, vaikkakin perusasiana tässä aiheessa olivat nämä kauppasopimukset, joten eipä nyt anneta tämän Brasilian dominoida tätä keskustelua. Sitten se, äh, äh. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission edustajia tiedoista sekä Brasilian että kauppasopimuskysymyksissä. Tämä ei ole Euroopan taloudelle, maataloudelle hyvä viikko. Monsanto-tapaus tuli esille muutama päivä sitten ja nostaa esille kysymyksiä valvontakapasiteetissa virastossamme tulevina vuosina. Sitten tämä Brasilia-tapaus. Sekin herättää paljon kysymyksiä. Näinä aikoina tarvitaan kuluttajien mielentilan rauhoittamista. Me emme ole tässä mitenkään valta-asemassa. Kyse on puutteista Brasilian valvonnassa. Nämä ovat aivan ilmeisiä. Myös meidän täytyy ryhtyä toimiin tilanteen vaatimalla tavalla. Jotkut ovat tehneet petoksia, me emme voi tehdä heidän suuntaansa minkälaisia myönnytyksiä. Eli tämä täytyy pitää mielessä. Meillähän on useita kokemuksia Euroopassa tällaisista tapahtumista, eli toimiin on ryhdyttävä. Haluaisin tietää, mitä Santipääosasto aivan konkreettisesti aikoo tehdä. Mitä tapahtuu lähipäivinä EU-ssa, kun tutkimuksia jatketaan ja sitten toivottavasti päästään jonkinlaisiin tuloksiin ja sitten voitaisiin eurooppalaisia kuluttaa jollakin tavalla rauhoitella. Tässä Clarkin tavoin tai Clarkin toiminnasta olen yllättynyt tästä jatkuvasta innokkuudesta. Tilanne kyllä näyttäisi olevan moni mutkaisempi kuin Clark antaa ymmärtää. Eli keskustelua täytyy viedä siihen suuntaan, että huomioidaan arvot ja ympäristö, normit, yhteiskuntanormit, eläinten hyvinvointi. Ja täytyy muistaa myös Yhdysvaltain kriisi tällä hetkellä. Kenties tulisi tarttua tilaisuuteen silloin, kun Yhdysvallat on poissa, niin me voisimme sitten pyrkiä näille uusille markkinoille, jotka avautuvat Äh, Yhdysvaltain uuden presidentin valtaantulon myötä. Trump valittiin viideksi vuodeksi, eli neljä, neljä vuotta. Nyt mieliohjelma jo Ranskan vaalikampanjassa, eli sen, sen takia sekoilin, mutta neljä vuotta siis. Ja nyt täytyy olla pitkän aikavälin näkymät. Ei voi ajatella kansainvälistä kauppaa ja lyhyen aikavälin strategia, eli neljä vuotta on tässä aika lailla lyhyt aikaväli. Eli täytyy olla valppaana ja varovainen. Voin yhtyä myös kollega Michel Dantanin puheenvuoroon. Tarvitaan analyysiä Euroopan tasolla. Tämä on prioriteettimme. Kyse on sisämarkkinoista Euroopassa. 500 miljoonaa eurooppalaista. Ja täytyy näitä markkinoita pyrkiä valloittamaan Kyse on aivan erityisestä tilanteesta Brexitin myötä ja se pakottaa meidät pohtimaan tilannetta aivan eri tavalla verrattuna menneeseen. Nyt on kiireellinen tilanne, on pohdittava myös Euroopan markkinoiden tilannetta. Tämä on tämänhetkinen prioriteetti. Sitten on esitettävä kysymyksiä kansainvälisestä tilanteesta. Ei voida toimia niin, että nämä alat, maatalouden alat äh, vain entisestään heikentyvät. Nyt nostaisin esille sianliha-alan. Siellä on huomattava kreese. Rajat on, sul, ovat sulkeutuneet. Toisaalta Kiina taas on avautunut, mutta voimme, voimmeko me ennakoida tällaisia kehityksiä, eli yhdessä paikassa ovet menevät kiinni ja toisessa avautuvat. Eli kyllä meillä on velvollisuus pohtia jonkinlaisia vakauttavia mekanismeja, jotta, jotta markkinat toimivat kaikkialla Euroopan alueella. Dziękuję, pan poseł Flanagan. Ja sitten edustaja Flanagan. Thank you very much. It was a deal. Kiitos. Ensinnäkin näistä kauppasopimuksista. En tiedä, oliko se tahallista, mutta olin hieman pettynyt, että John Clark jätti kauppasopimuksen brittien kanssa ihan loppuun. Olen nyt hieman hämilläni, kun minut kasvatettiin, jos minä pyysin enemmän, niin minulle sanottiin, syö ensin se, mitä lautasellasi on. No en kuitenkaan syönyt. Mutta meillä on tilanne tässä, jossa meillä on valtava kauppasuhde Iso-Britanniaan, jotka ovat suuria tuojia. Ja että voidaan edes ajatella jotain Brasilia, jotka ovat nettot viejiä, josta olemme nyt huomanneet, että jos haluat äh, luvan ja olet äh, lihabisneksessä, niin voit käydä printtaamassa tämän luvan itse ja äh, laittaa sen lihan. Miksi me puhumme kauppasopimuksesta sinne suuntaan? kauppasopimus maan kanssa, jolla on sen sijaan, että tehdään sopimus maan kanssa, jotka ovat samalla tasolla, esimerkiksi Irlanti. Ei tässä ole kysymys mistään Äh, riippuvuudesta, vaan tämä on molemmin puolista. Minä ajattelin, että kauppasopimukset tehtäisiin, tehtäisiin käytännön pohjalta, eikä siltä äh, pohjalta, että riittelevä äh, eros, eroava vaimo ja, ja mies tappelevat tyylillä. Vihaiset ihmiset, jotka eivät halua äh, Äh, edes sovintoa, vaan haluavat vain kostaa toinen toisilleen. Ja tässä yhteydessä Irlannin ja Ison-Britannian äh, maanviljelijät ovat ne, jotka joutuvat maksamaan äh, hinnan, elleivät isä ja äiti kasva aikuisiksi ja tajua, mikä tässä on tärkeää. Ja se, mikä tässä on tärkeää, ei se, että opetetaan itsenäiselle valtiolle, joka teki päätöksensä, piti sitä, eli ei teki päätöksensä vetäytyä unionista, ja äh, he ovat siellä, meillä on rajojemme sisällä on maitoa ja lihaa, mutta esimerkiksi Brasilian ja Irlannin välillä sitä ei ole, tai Kanadan ja Irlannin välillä. Eli meidän pitäisi keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Ja sitten suhteessa Brasilian äh, lihaan, kuinka paljon EU-hun sitä tulee ja minne? Onko teillä sitä tietoa? Kiitos. Sitten edustaja Dorfman. Kiitos puheenjohtaja. On totta, että me käsittelemme näitä kaupan kysymyksiä täällä. Nämä olin eilen Düsseldorfissa siellä pidetään parhaillaan yksi suurimmista viinimessuista Euroopassa ja puhuin monien toimijoiden kanssa siellä. Ja aihe, joka sektoria eniten pohdituttaa, on kysymys siitä, miten onnistuu avata markkinoita Euroopan ulkopuolella, miten saadaan vientimarkkinat toimimaan. Ja tässä komission on aivan oikeassa, että totta kai sääntöjen pitää olla selvät, ja ne pitää olla reilut ja ja myöskin toisen valtion täytyy noudattaa niitä. Ja tässä meidän juuri täytyy puhua selvää kieltä, koska toistuvasti tulee tilanteita, jossa meillä kyllä on kauppasopimus, mutta meidän kumppanimme löytävät kaikkia mahdollisia keinoja kiertää tätä sopimusta. Ja tämä on estettävä. Meidän pitää kuitenkin myöskin katsoa sitä, että että on sektoreita, otan tässä esimerkiksi viinin ja jos ajattelemme sitä, mitä muut tekevät. Esimerkiksi viinin alueella meillä on nopeasti maksava, kasvava markkina-alue Kiinassa. Ja jos kiinalaiset tekevät sopimuksen Chilen ja Australian kanssa, joka johtaa siihen, että Chilestä ja Australiasta voidaan viedä Kiinaan viiniä tullitta, silloin me myöhästymme menemisessä tälle nopeasti kasvavalle markkina-alueelle, ja siksi minä olen mietityttään sitten, miksi näitä markkinamahdollisuuksia ei oteta huomioon. Pitää pohtia sitä mm, vielä, mitä tehdä, miten sitä tulee ystävälliseen kuningaskuntaan. On hyvä käydä selkeät, kovat neuvottelut, jos on kysymyksiä aiheista, jotka liittyvät esimerkiksi tulliin joka koskee viiniä, joka viedään Iso-Britanniaan, silloin meidän pitää sanoa, että, että se, että se on arvoista kuin se, että tiettyjä tuotteita tuodaan Isosta Britanniasta eu ja, ja sitten jos tulee otetaan käyttöön, niin me voimme myöskin tehdä saman, samalla tavalla ottaa tullimaksut käyttöön, ja tämä tietysti vahingoittaa kumpaankin osapuolta yhtä lailla. Kiitokset. Kun herra Dorfman mainitsi vieraansa tuolla viinimessuilla, olen hyvin iloinen siitä, että me juomme punaviiniä ehkäpä ei niin hyvän lihan kanssa, koska ehkäpä tämä viini rajoittaa tätä lihan haitallista vaikutusta. niin. Kuluttajat ovat tietoisia vapaakauppasopimusten kielteisistä vaikutuksista ja se vaan vahvistaa sanotun merkitystä. Näillä mailla on intressi, että ne pääsisivät laajemmin meidän markkinoillemme. Mercosur, Australia, Uusi-Seelanti, niillä on hyvin merkittävää lihan tuotantoa ja ne vaarantavat nämä alat EU:ssa. Lihakilpailu on jo realiteetti ja uusi tilanne vain pahentaa tilannetta. Meillä on näitä äh, alkuperämerkintöjä, jotka ovat myös vaarassa. Ei pidä tehdä enää lisää virheitä. Eli tulee sellaista tuotantoa, jota vastaan me emme voi enää taistella. Ja sitten tietenkin tiloja katea, katoaa, ne eivät pysty tässä kilpailussa toimimaan. Vapakauppa on tullut tiensä päähän ja se näkyy esimerkiksi tästä Brasilian lihaskandaalista. Tutkimus osoittaa, että unionin kauppatase on yleisesti alijäämän puolella ja se vaikuttaa luonnollisesti tiloihin. Olemme riippuvaisia elintarviketuotannossa tuonnista luonnollisesti Tämä sopimus, nämä sopimukset, eh, niitä me emme tarvitse. Oletteko valmiita kantamaan tämän vastuun? Ajattelen tässä nimenomaan tulevia huolia ja ongelmia ja miten, milloin aiotte päättää näiden neuvottelujen eteenpäin viemisen? Seuraava puhuja. На 20 februari tässä vuonna Milano se се проведе първия форум на сектора на Puheenjohtaja, Helmikuun lopussa Milanossa järjestettiin ensimmäinen riisifoorumi. Siellä Italian, Bulgarian, Kreikan, Espanjan ja Unkarin edustajat hyväksyivät yhteisen julistuksen, jossa pyydettiin, että tämä ala tunnustettaisiin herkkäluontoiseksi alaksi komissiossa – ja että tullitonta tuontia tulisi rajoittaa. Risin viljely on aivan erityistä. Sillä on vaikutusta myös veden suojelun kannalta ja sillä on myös lisäarvoa ekologisesti. Tutkimukset osoittavat, että risin viljely on kovissa paineissa nyt, kun esimerkiksi Vietnamista ja Taimaasta ja muista samankaltaista maista tulee tuontia EU-hun. Tämä vie hintaa alaspäin ja kasvinsuojelusäännöt ja kauppasäännöt tulisi pitää samanlaisena EUn tuotteiden ja näiden kolmansien maiden tuotteiden kohdalla. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen komissiolle. Aiotteko tunnustaa riisin viljelyn erityispiirteet niin, että se tunnustettaisiin herkkäluontoiseksi alaksi, kun neuvotellaan Vietnamin ja Taimaan kanssa ja jätettekö poikkeukset pois? Ja sitten äh, kollega Sanova. Gracias, gracias presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin esittää erinäisiä kysymyksiä, koska on asioita, jotka näyttävät nyt jotenkin jäävän epäselviksi, kun tällä ja puhuu elintarvikkeiden terveellisyydestä, mitä järkeä on siinä, että me avaamme markkinat tuotteille, jotka me itse voimme tuottaa täällä. Me, meidän viljelijämme täällä voisivat itse tuottaa. Ja että näillä sopimuksilla, joita allekirjoitetaan, tämä viedään pois. Sen jälkeen herra Hogan joutuu sitten käyttämään rahaa maissa, joiden kanssa olemme allekirjoittaneet sopimuksia, jotta ne avaisevat markkinat niille tuotteille, jotka ovat hyvin samanlaisia. Tätä minä en ymmärrä. Mitä enemmän tätä ajattelen, sitä vähemmän ymmärrän tätä. voisitko sanoa, mitä hyötyä tästä kaikesta oikein on, jotta, jotta voisin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Toinen kysymys, jonka haluaisin esittää, on se, että voisitko jokaan syvemmin käsitellä tätä asiaa, että miten puhutte Japanista, että meillä on intressejä. Mitä ne ovat nuo intressit? Mercosur, täytyy olla hyvin varovaisia, koska on hyvin herkkiä maalta liittyviä kysymyksiä. Mikä on tilanne Merkosarjan osalta? Ja uskon, että ette ole sanonut kovinkaan paljon sellaisista asioista, jotka liittyvät tähän täsmällisyyteen, missä, missä nämä neuvottelut ovat menossa tällä hetkellä. Ja sitten olisi myöskin kysyä siitä, mikä kanta, mitä tavoitteita komissiolla on kansainvälisen kauppajärjestön VTOn kokouksessa, joka pidetään. Ette puhunut myöskään siis tästä asiasta mitään, niin sitten haluaisin myöskin tietää, onko teillä jokin arvio, en näyttää siltä, että ei ole, kun tämä on aivan hulluutta tämä kaikki, mikä vaikutus näillä sopimuksilla on pienen keskisuurin maatalousyrityksiin Euroopassa ja ylipäätään maaseutuun, koska tämähän ei vie pois myös työpaikkoja ja kauppasopimukset eivät minusta luo riittävästi työllisyyttä korvaamaan sitä työllisyyttä, joka menetetään. Ja sitten äh, herra Agnew. Muistan, kun olen istunut tässä salissa 5-6 vuotta sitten ja joku meppeistä tässä valiokunnassa oli käynyt Etelä-Amerikassa, koska huolenaiheena oli Mercosur-sopimus. Ja silloin oltiin huoli, eh, huolissaan eh, näistä pihvilihan standardeista ja teurastuksista, jotka eivät olleet samat eh, kuin Euroopassa. Ja kun he tulivat takaisin niin sitten sieltä, Brasiliasta olivat ihan otettuja. Heille nähtävästi näytettiin se, mitä brasilialaiset halusivat heidän nähdä, ja heille kerrottiin, mitä brasilialaiset halusivat heidän, heidän kuulevansa. Kysymyksessä on valtava maa. Ja itse asiassa Brasilian viranomaisten oli ihan mahdotonta tietää, mitä siellä todella tapahtui enkä ole ollenkaan hämmästynyt siitä, että tämän luki ensimmäiseksi lehdestä. Eli kun käytiin teurastamossa, siellä heille näytettiin se, mitä odotettiin heidän näkevän ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tuen täysin sitä, mitä edustaja Dodds sanoi. Kun EU Äh, ryhtyi äh, äh, muuttelemaan näitä teurastamolakeja, niin silloin sanottiin, että tavalliset eläinlääkärit ja valvojat eivät riitä ja kulut karkasivat käsistä. Ja kaksi-kolme vuotta myöhemmin meillä oli koko tämä skandaali, joka liittyi hevosen lihaan. Kysymys oli EU-järjestelmästä, jossa piti varmistaa, että asiat tehdään kunnolla. Ja meillä emme nähneet sitä. Pitäisi todellakin kysyä, onko komissio ajan tasalla ja pystyykö se tekemään tällaista työtä. Ja jos me aiomme jatkaa eh, lihan tuomista Brasilian kaltaisesta maasta, jossa lahjonnan ynnä muun ynnä muun ynnä muun kulttuuri on suuri – ja niin kauan kun on lyöty rasti ruutuun, niin kaikki on hyvin. Ainoa tapa, millä tämä voidaan tehdä oikeudenmukaisesti, on se, että, siellä, että Euroopan unionin tarkastajat menevät kaikkiin näihin tehtaisiin, joista tätä lihaa tuodaan, ja että se tehdään kierto, kiertomalla niin, että ihmiset eivät tutustu näihin, vaan että aina tulee joku uusi tarkastaja ja vähän samalla tavalla kuin meidän omissa teurastamoissamme, jossa käy näitä ulkomaalaisia, tai siis toisesta maasta tulevia eläinlääkäreitä. Ja voi olla, että me sillä tavalla saisimme sitten yhtäläisemmän lähtökohdan perustan. Mutta minulla ei ole minkäännäköistä luottamusta komissioon ja komission kykyyn taata elintarviketurvallisuus. Trzeba być większej wiary, pani pośle. Pani... No, kyllä minä uskon, että teidän täytyisi uskoa ihmisiin, luottaa ihmisiin paremmin. Nyt Guinness. Have to respond to, um... Minun täytyy vastata Anjyn kommenttiin ulkomaisista eläinlääkäreistä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Oli yllätys havaita, että yhdistynyt kuningaskunta on niin riippuvainen maan ulkopuolisesta eläinlääkäreistä. He eivät niinkään tee kotieläintuotannon parissa työtään. No mutta nyt sitä kyseessä olevaan asiaan. Tämän esityksen pohjalta haluaisin pyytää, että saisimme esityksen käyttöömme. Minä olin poissa salissa johtamassa puhetta kansalaisten parlamentissa, eli pahoittelen, että en kuullut koko esitystä komissiolta. No toiseksi Merkosurista. En tässä viittaa näihin uusimpiin tarinoihin, mutta onko komissio välittänyt Brasilian viranomaisille ja muille tietoja siitä, että Euroopan parlamentti haluaa varmistaa sen, että, että tämä tilanne täytyy selvittää ennen kuin Brasilian äh, lihalle annetaan mitään avoimia ovia Euroopan markkinoille. Ja toiseksi, onko meillä tietoa, mistä lihasta on kyse? Onko kyse kaikista lihalaaduista vai vai onko ongelmia ollut vain tiettyjen lihalaatujen suhteen? Nyt on annettu ymmärtää, että tilanne olisi jatkunut jo useita vuosia. Miten näin voi olla, jos Brasiliassa on valvontaa ja jos komissiokin tilannetta valvoo? Mehän itse tiedämme, että ongelmia voi syntyä myös teollisuudessa täällä kotirintamalla. Minä olen huolissani siitä, että kun epäilyksiä syntyy tietystä tuotteesta, niin sitä aiheutuu sitten hallaa kaikkien tuotteiden suhteen, kun kuluttajat huolestuvat. En halua, että tilanne nyt lähtisi aivan käsistä. Nämä yritykset on nyt poistettu hyväksyttyjen listalta. Jos, jollei ole, niin milloin tämä tapahtuu? Ja onko valvonta kunnossa kaikkien näiden laitosten osalta, mitä komissio aikoo asialle tehdä? Kiitos. Grazie, Presidente. No, molte cose sono... Kiitos puheenjohtaja. Paljon on sanottukin. Minäkin voin yhtyä kiitoksiin johtaja Clarkille hänen puheenvuoronsa johdosta. Sitten näiden Amerikan hallinnon uusien kommenttien äh, asennoitumisen takia täytyy äh, toimia. Kyse on protektionismista ja siitä, että Euroopalle tarjoutuu tässä paljon aktiivisempi rooli eh, myös kansainvälisesti. No se sitten, mitä olemme saaneet tietää Brasilian skandaalista, tämä aiheuttaa paljon huolta. Aivan niin kuin kollega Aguilera sanoi, miten Euroopan viranomaiset eivät pystyneet ennakoimaan tätä tilannetta? Ei ollut jonkinlaista käsitystä tästä aiemmin ennen kuin skandaali tuli esille tiedotusvälineiden kautta. Tämä huolestuttaa todenteolla, koska valvontajärjestelmä esimerkiksi rajalla, senhän pitäisi toimia. Tämän takia meidän täytyy pohtia kaikkia Mercosur-neuvotteluja uudessa valossa. Tämä skandaali on erityisen vakava, myös ihan määrällisestikin. Periaatteena on vastavuoroisuus, ja sen tulisi olla meidän suuntaviivanamme. Meillä on tiukat eurooppalaiset standardit, joustamattomat säännöt. On aivan välttämätöntä, että komissio takaa meille, että samat säännöt ja samat standardit ovat käynnissä myös niissä, käytissä myös niissä maissa, jotka haluavat äh, tuoda tuotteita Euroopan unioniin. Tämä pätee kaikkiin kauppasopimuksiin, jotka haluamme saattaa valmiiksi. Kiitos. Pan poseł mówił o protekcjonizmie amerykańskim, to obserwuję... Kun puhuitte USAn protektionismista, meidän täytyy muistaa, että me näemme yhä enemmän ja enemmän mielenkiintoa suurlähetystöissä puhua esimerkiksi meidän valiokuntamme puheenjohtajiston kanssa – Äh, edistyksestä sopim- kauppasopimuksissa. Eli nähtävästi tämä nyt on USAn taholta kasvavaa protektionismia. Emme me voi estää tai hylätä kaikkea sen, koska kauppahan on aina bilateraalista. Ja molempien osapuolten pitää hyötyä siitä. Ja nyt sitten edustaja Jaar. Kiitos. Pari kommenttia. Tämä liha Brasiliasta komission pitäisi tutkimuksen päättää, siitä on kysymys rikoksesta, silloin tekijän täytyy saada rangaistumisia ja vientilupa täytyy poistaa, jos kysymys on järjestelmävirheestä, silloin täytyy sitten katsoa, missä valvonnat ovat pettäneet, kumpikin on mahdollista. Ehkä kysymys on näiden kahden sekoituksesta. Järjestelmällinen virhe on varmasti vaikeampi asia, että näyttää, että tässä on tästä kriminaalista rikollista energiaa, mutta joka tapauksessa silloin täytyy katsoa, kukaan se, joka on vastuussa. Odotan, että komissio selvittää asian. Nyt ollaan vasta menossa selvitysten alussa. Odotan tietysti tuloksia vielä. Minusta kauppa on aina rauhaa edistävä toimenpide ja nimenomaan levottomina aikoina Amerikassa, kun puhutaan protektionismista ja kun tapahtuu Brexit, on hyvä, että on vaihtoehtoja. Olen iloinen siitä, että komissio edelleen käy neuvotteluja jos se tapahtuu niiden periaatteiden mukaan, joista Pablo de Castro puhui, silloin ei voi tapahtua mitään pahaa, mutta tietysti sitten kun nähdään ensimmäiset tulokset, niistä täytyy keskustella. Mutta kauppasopimuksetkin ovat tietysti kompromisseja, ja niissäkään maatalous ei kaikilla alueilla voi olla voittaja, mutta periaatteena on kuitenkin se, että jos maatalous yleisesti katsottuna osaltaan joutuu antamaan panoksensa. Yleensä olemme aina saaneet jonkinlaisen korvauksen, ja sitäkään periaatetta ei pidä unohtaa, koska meidän oma maataloutemme tulee saamaan aina tällaisia korvauksia asianmukaisesti. Pan poseł Agnew, jak już kończymy. Thank you. Ja Agnew vielä lopuksi. Um, Mairead McGuinness mentioned... Mairead McGuinness mainitsi nimeni. En tiedä, mutta kun puhutaan äh, teurastamoista, meillä oli kokeneita lihantarkastajia, jotka työskentelivät meidän teurastamoissamme ja sitten yhtäkkiä meille sanottiin, että ei, eivät he ole tarpeeksi hyviä äh, tähän työhön, vaan äh, heidän on oltava koulutettuja eläinlääkäreitä, joten nämä lihatarkastajat joutuvat lopettamaan. Eläinlääkäriksi pitää opiskella seitsemän vuotta. Eivät he halua seistä tuolla teurastamossa ja tuijottaa lihan leikkaamista seitsemän vuoden koulutuksen jälkeen. He eivät halua sitä tehdä, mutta EU-lainsäädäntö sanoo, että paikalla pitää olla eläinlääkäri joten sitten eläinlääkärit muista EU-maista, joilla on vastaava koulutus, ja me suhtaudumme tähän kovin epäilyksellä, tulevat ja vievät meidän lihantarkastajamme työn, eikä heillä ole edes kokemusta, ja tämä on aiheuttanut katkeruutta. Ja tämä on ensimmäinen asia, minkä haluan Brexitin jälkeen tehdä, nimittäin muuttaa tämän säännön. Kiitos. Ja nyt me varmaankin pyydämme sitten komission edustajia, ehkä voitte keskenänne sopia, missä järjestyksessä te haluatte vastata siihen, mitä te olette täältä MEPeltä kuulleet. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'll, I'll begin with a few responses. Aloitan muutamalla vastauksella. Michael varmastikin sitten vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät tähän terveys- ja kasvinsuojelun terveys toimenpiteisiä Brasiliaan, mutta aluksi muutama selvitys faktoista. Minä en ole mikään vapaakauppasopimusten intoilija. Minä olen epäilijä, mitä tulee vapaakauppasopimuksiin, mitä tulee maatalouteen. Komissio tekee esityksiä neuvostolle ja neuvoston jäsenvaltiot päättävät siitä käynnistetäänkö neuvotteluja – VTO-sääntöjen mukaan maataloutta ei voida sulkea vapakauppasopimusten ulkopuolelle. Se on olennainen osa näitä ja neuvottelijana minä sitten neuvottelen maatalousosan parhaan kykyni mukaan. Tämä siis nyt sanoisin. Tässä minä olin mitenkään erityisesti innoissani, enkä tästä asiasta enkä myöskään mitenkään vähän innoissani niistä. Sitten mitä herra Bove kysyi, Miksi neuvottelemme sopimusta Iranin kanssa? Me emme neuvottele minkäänlaista sopimusta Iranin kanssa, mutta me edistämme EUn vientiä Iraniin. Iran on kasvava markkina-alue ja siellä on kiinnostusta Euroopan neudanlihalle ja lampaanlihalle. Ja sitten kolmas asia, joka myöskin minun täytyy selvittää. Minä en voi sanoa mitään Brexitistä tänään koska tähän tällä hetkellä Iso-Britannialla on kaikki oikeudet velvollisuudet, joita EU:ssa on, mutta sitten kun meidän pitää ottaa huomioon Brexit-kauppasopimusneuvottelussa, niin siihen en pysty sanomaan mitään tässä vaiheessa yritys spekuloimaan. Sitten kommentit, jotka liittyvät eri vapakauppasopimuksiin. Olen täysin yhtä mieltä Rova Aguileran kanssa siitä, että meidän täytyy laittaa eurooppalaiset standardit keskeisemmin vapakauppasneuvotteluihin. Uskon tähän ehdottomasti ja, ja tulemme näkemään tulevina vuosina tämän. Herra Nekov kysyi tätä arkaluontoisten oikeuksien sektoria ja minä, riisin, anteeksi, sektoria ja riisi on hyvin tärkeä kysymys monissa neuvotteluissa, ei sukaan vähiten neuvotteluissa Vietnamin ja Taimaan kanssa. Vietnamin kanssa neuvottelun on saatu päätökseen ja avaamme melko vaatimattoman kiintiön riisille. Me emme vapauta riisialaa ja samaa linjaa tullaan noudattamaan myöskin Taimaan kanssa ja myöskin Yhdysvaltojen kanssa, jos eh, TTIP-neuvotteluja ryhdytään uudestaan käymään. Rouva Senra Rodriguez esitti lukuisia kysymyksiä, mikä on neuvottelujen tilanne Japanin ja Mercosurin kanssa. Japanin kanssa on neuvottelussa päästy hyvin edistyneeseen vaiheeseen. Toivomme saavamme neuvottelut päätökseen kesän, kesän mennessä. Tämä on julkisesti eh, puheenjohtaja Junckerin ja pääministeri Aben esittämä tavoite. Tämä on hyvä uutinen ajatellen Euroopan maataloutta – Japani ei ole kilpaileva maataloustuottaja, siellä on kysyntää meidän posalihalle, viinille ja muille tuotteille, ja me uskomme, että se tulee hyvin mielenkiintoinen, kiinnostava liiketoiminnan alue vapaakasvimuksen kautta. Ja tämä on kysymys, johon erät muutkin asuvat. Tämä johtaa siihen, että pääsemme samalle linjalle, samalle tasolle kuin Chile ja erät muut. Sitten kysyttiin palkkasopimusten vaikutuksesta mm, pieniin tiloihin ennen kaikkea ja kaikkiin sopimuksiin liittyy kestävän kehityksen vaikutusarviointi, joka antaa suuntaa siitä, mikä vaikutus tulee olemaan viljelysektoriin ennen kaikkea pieniin tiloihin. Ja haluan kiinnittää huomion äskettäin tehtyyn arvioon, joka liittyy kumulatiiviseen vaikutukseen, joka kaikilla vapakauppasopimuksilla on herkkiin sektoreihin mikä on julkinen asiakirja. Tuo vaikutusarvio osoittaa, että jos me vapauttaisimme täysin kaikki nämä herkät sektorit, kuten naudanlihan tai kananlihan, äh, sipikaralihan tai sokerin, sillä olisi vaurioitava vaikutus hintoihin ja tuotantoon ja työllisyyteen EU-ssa, ja siksi tätä ei tekemään näiden herkkien tuotteiden osalta – me emme todellakaan tee täyttä vapauttamista vapaakosulusten puitteissa, koska se oli, olisi typeryyttä. Me neuvottelemme pienemmistä vaikutuksista kiintiöiden kautta tai muuten. Täällä myös, hän myös sama edustaja kysymys, että miksi vaikkapa sopimukset, miten tehdään, jos tapahtuu samojen tuotteiden vaihtoa eri osissa maailman erilaisia osien välillä. Aivan näin yksinkertaista tämä ei Jos katsotaan kaupan kokoonpanoa EUn ja vaikkapa Aasian maiden välillä tai EUn ja Amerikan eri osien välillä, niin kauppa on täydentävää suhteellisesti katsottuna. Me tuomme raaka-aineita, hyödykkeitä ja me viemme tuotteita, joilla on korkea lisäarvo, eli me emme käy kauppaa järjettömällä tavalla samoilla tuotteilla. On erinäisiä asioita, jotka on esille näistä herkistä alueista. Eräs parlamentin jäsen kysyi, että kysyin sitä, että ovatko Merkosur-kollegat tietoisia herkyistä, jotka liittyvät naudanlihaan ja äh, siipikarjalihaan. Kyllä he ovat hyvin tietoisia siitä, miten herkkiä nämä tuotteet ovat, tietävät sen, että mikä on Euroopan parlamentin ja maatalousvaliokunnan kanta asiassa. Lukuisia Mercosur-ystäviämme on täällä huoneessa nyt, kun minä puhun, ja he kyllä merkittävät huomioon sen, että maatalousvaliokunta pitää naudanlihaa äh, esimerkiksi hyvin herkkänä sektorina silloin, kun on kysymys Mercosurista. Täällä oli myöskin kommentti, joka liittyi äh, siihen, vapaakosopimukset varmistettaisiin se, että kumppanimme eivät käytä meidän maantieteellisen alkuperämerkintöjämme tai viinien nimiä tietyillä alueilla viinisektorilla tätä on ollut ja meillä todellakin on avoimia kysymyksiä Japanin ja Kiinan kanssa, jotka tarjoavat vapaa tulivapaata tuontia viinille Chilestä ja Australiasta. Ja tässä ainakin me pyrimme samanlaiseen kohteluun niin, että eurooppalaista viinejä voidaan viedä tulivapaasti. Me emme ole nyt tällä hetkellä aikaan tekemässä vapakasvusta Kiinan kanssa kuitenkaan. Ja lopuksi vielä kysymys, joka liittyy VTO ja VTOn äh, asialistaan. Komissio VTOn äh, osalta pyrkii seuraavan vuoden kahden aikana ottamaan esille uusia sen sääntöjä, jotka liittyisivät kotimaisiin tukiin, jotka liittyvät kaupan, joka värsivät kauppaa tämän niitä asioita VTO oli vienyt loppuun saakka ja asioita, joissa pitäisi päästä eteenpäin. VTOssa on koin paljon innostusta tällä hetkellä siihen, että vapautettaisiin edelleen markkinoille pääsyä. Lopetan tähän. En varmastikaan ole nyt tyydyttynyt kaikkia parlamentin jäsenen vastaukselle, mutta tein kuitenkin parhaani. Tämä olisi mitä tällä iltapäivänä pystyn tekemään, ja Michael jatkaa nyt sitten Brasiliaan liittyvistä kysymyksistä. Thank you, John. Thank you, Mr. President. Kiitokset, John. Kiitos, puheenjohtaja. Palaan tähän erityisen asiaan, nimittäin Brasilian. Eli toistuva kysymys oli se, miksi me saimme tietää tästä vain lehdistön kautta. Tämä on se asia, mistä minä itsekin tietää sen ensimmäinen valitus siitä, kun me teimme sen, kun me saimme tietää tästä perjantaina, niin me valitimme välittömästi siitä. Ja me sanoimme, että tämä ei ole hyväksyttävää, että me saimme tietää tämän lehdistön kautta ja että meillä ei ollut ketään virallista yhteyttä tässä asiassa. Ja jatkoimme tämän asian esiin tuomista. Ja useat puheenvuorot täällä käsittelivät tätä, nimittäin onko tässä kysymys systemaattinen asia, joka liittyy tarkistukseen tai tar- valvomiseen. Ja tämä on nimenomaan se asia, jonka me otimme esiin myös ja painotimme, että olisimme odottaneet, että brasilialaiset kontrolloivat itse jokapäiväisissä valvontatehtävissään olisi puututtu tällaisiin asioihin, väärennysasioihin. Ja tämä olisi voitu välttää Äh, jos olisi ollut äh, hyvät äh, keinot ja, ja valvojat. Ja se, että tätä ei meille ilmoitettu virallisesti ollenkaan, johtuu siitä, että oikeuden toimivaltuudet ovat erollaan muusta, mutta ei tämä selitä yhtään mitään. Useat teistä ottivat esiin myös asian, Nimittäin miksi tätä ei otettu esiin meidän omissa valvontajärjestelmissämme Euroopassa. Ja täytyy olla jonkinnäköinen väärin käsitys siitä, että tämä Eurooppa olisi jonkinnäköinen avoin ovi, johon Brasiliasta voi tuoda mitä haluaa. Ei näin ole. Meillä on hyvin tiukka politiikka, mitä tulee maahantuontiin ja mitä tulee Brasilian tilanteeseen. Me olimme tehneet tarkastuksia ja löytäneet ongelmia. Otetaan esimerkiksi vaikka naudanliha. Me olemme jatkuvasti todenneet ongelmia vuosien aikana ja olemme yrittäneet löytää ratkaisuja tekemällä yhteistyötä Brasilian viranomaisten kanssa. Mutta kun me olemme saaneet ne vastaukset, mitä me halusimme, niin, tai emme saaneet niitä vastuuksia, niin siihen, me olemme tuoneet sieltä vain esimerkiksi teelupiiviä ja, ja tällaista kauan säilytettyä lihaa. No, ja me tuomme vain äh, Brasilian tietyltä alueelta. Joten äh, näillä meidän tarkistuksilla me brasilialaiset joutuivat koville ja tämä on johtanut myös äh, karjan kasvattajien kohdalla tiukkaan tilanteeseen. Tuonti on vähentynyt huomattavasti. Muistan, että, meillä oli suuria ongelmia Brasilian kanssa jo vuonna 2007-2008 nimenomaan naudanlihan suhteen. Ja tässä oli kysymys lihasta, jonka joka oli löydetty meidän tarkastuksissamme. Ja tässä ei ollut kyse ainoastaan naudanlihasta, vaan myös sianlihasta. Mutta Eurooppaan se ei tuo sianlihaa sen vuoksi, että emme hyväksy sitä, emme ole antaneet sen lupaa. Ja tämä johtuu jälleen kerran näistä tarkastuksista, mitä Euroopassa on tehty, jossa brasilialaiset ovat epäonnistuneet täyttämään vaatimuksia, ja sen vuoksi niitä sianlihaa ei saa tuoda. Ja tämä tarkastus on tehty heti maahantuonnin yhteydessä ja toistan, kaikki tuonti Brasiliasta, kaikille on tehty tällainen fyysinen tarkastus ja myös kaikki asiakirjat on tarkastettu. Ja minä sanoisin, että Eurooppaan ei kannata yrittää tuoda huonoa laatua, koska meidän järjestelmämme ovat tiukat ja tämä toisin mukanaan Äh, riskin. Toki meillä on myös omat heikkoutemme. Ja nyt äh, suorat äh, vaikutukset tästä, tästä skandaalista on se, että me olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot lähtevät uudelleen tekemään tällaisia fyysisiä tarkastuksia, joihin kuuluu esimerkiksi se, että testataan patogeeneja, E. coli-bakteeria, otettaisiin näytteitä ja että me tapaamme nyt perjantaina ja tulemme keskustelemaan äh, tästä asiasta vielä uudelleen. Eli jos Brasiliassa on systeeminen ongelma, niin äh, oletaan, että viranomaiset tuovat sen meidän tietomme ja komissio ei epäröi ryhtyä toimenpiteisiin. Me olemme äh, aina ryhtyneet tiukkoihin toimiin, mikäli laatua ei täy, tai vaatimuksia ei täytetä. Me tapasimme VTOn kanssa Genovessa viime viikolla ja me, vaikkakin me olemme maailman suurin tuoja, maahantuoja, niin me olemme myös se alue, joka tekee kaikkein eniten valituksia. Jotkut pitävät sitä jopa syrjivänä ja, ja liian suurena. Mutta me olemme hyvin ylpeitä omista toimenpiteistämme ja painotamme aina sitä, että Eurooppa noudattaa pelisääntöjä ja se on myös tärkeää sekä sisämarkkinoilla että ulkoisissa kauppasuhteissamme. Eurooppa noudattaa sääntöjä ja olemme siitä ylpeitä. Jo välillä tulee ongelmia, kuten esimerkiksi Venäjän kohdalla – ja se, mitä Venäjä on tehnyt sitten toimenpiteissään Eurooppaa kohtaan, on täysin syrjivää ja he eivät pelaa sääntöjen mukaan. Mutta kaikkein tärkeintä ovat kuluttajat ja me haluamme parasta mahdollista suojelua ihan omien tuottajiemmekin eduissa. Eli haluamme noudattaa pelisääntöjä ja niin Eurooppa aikoo jatkossakin toimia. Joten johtopäätöksenä haluaisin vielä kerran vakuuttaa teille, että mikäli jatko yhteyksissä Brasilian viranomaisten kanssa ei vastata meidän huolenaiheimme, ja mikäli, näitä vahvistettuja tarkist- ja mikäli nämä vahvistetut tarkistukset, joita olemme pyytäneet jäsenvaltioita tekemään, vahvistavat lisää ongelmia, Äh, no, täytyy kuitenkin myöntää, että Brasiliassa on tehty nyt enemmän tarkastuksia, mutta jos tämä ongelma on vielä laajempi ja jos se on vaikuttanut vientisektoriin, niin tähän, tästä tulee seuraamuksia. Ja me joudumme tilanteeseen, jossa olimme vuonna 2007 ehkä. Kiitos. Äh, kiitos kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tietän, että sitten eh, meillä on ulkosuhdehallinto. Ja ehkäpä meidän pitäisi puhua myös eh, komission puheenjohtajalle tästä. Ehkäpä eh, ulkosuhdehallinto hallinnolla on jokin erityinen yksikkö, joka työskentelee maatalousasioiden parissa ja kauppaneuvotteluiden ja kaupan vaihdon kanssa – maataloustuotteiden kaupan kanssa, niin ehkäpä heillä olisi toimivaltuudet eh, tässä. Meillä pitäisi olla sellainen eh, tiimi, joka hoilisi sitä. Flanagan vielä. Uh, just a question. Kysymys John Clarkille. Tämä liittyy siihen, mitä sanoitte jäsen Sanderin kommentista. Puhuitte varsin täydentävästä roolista ja siitä, että mitä nyt tarkoitatte sitten tällä suhteellisen täydentävällä. En koskaan saanut vastausta tähän kauppakysymykseen ja siihen, kuinka paljon lihaa on tuotu EU-hun ja mihin tarkemmin. Onko teillä tästä tietoa? Kiitos. Pani poseł Agudela. Niin, kysymys olisi konkreettisesti Sante-pääosaston edustajalle. Yksikään jäsenvaltio ei ole ilmoittanut komissiolle siitä, että olisi ollut jotakin ongelmia Brasilista tuodun lihan suhteen. Mitään havaintoja näistä tuoneista, vaiko siellä otetaan asianmukaisia kokeita, ja koska nyt ollaan kuitenkin vahvistamassa tiettyjen näytteiden ottamista, mutta eikö ole tällaisia asianmukaisia näytteitä? Haluaisin tähän nyt täsmännystä. Clark, miksi me teemme erityisemmuksen siinä kanssa, joka liittyy luomutuotteisiin, samanaikaan kun olemme nykyaikaistamassa tätä sopimusta? Bardzo dziękuję. Już nie będzie więcej pytań. Jeśli można... Enempää kysymyksiä ei taida olla, joten e, Ehkäpä te voisitte vielä vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Well, thank you. Kiitos. Ensimmäistä kysymystä, joka on aikana liittyy tähän suhteelliseen täydentävyyteen maatalouden kaupan virroissa. Annan tästä esimerkkejä. Yhdysvaltoihin me viemme pääasiassa viiniä ja alkoholijuomia, olutta, oliviöljyä, pastaa ja jalostettuja tuotteita – ja päätuonti Yhdysvalloista on tietenkin kukaan mikä on päätuote, mikä tuodaan Yhdysvalloista maatalouden alalla. Mantelit. Me emme ole suuri mantelin tuottaja. Me tuotamme hyvin vähän. Ja toiseksi suurin tuote on ö, sojapapukakut, jota käytetään rehuna karjalle. Ja samantyyppistä on kaupassa kaakkoisaasian kanssa. Tämä ei merkitse sitä, että me aina kävisimme kauppaa eri tuotteilla, mutta jos me käymme tuotte kauppaa samalla tuotteella, siihen on syy. Se oli pelkästään tyhjinpäiväistä syistä, vaan siksi, että laaduissa on ero ja kuluttajat pitävät arvossa erilaista laatua tai on hintaero, joten on olemassa logiikka. Olen pahoillani, että en vastannut kysymykseen, joka koski tätä, näitä luomutuotesopimusta Chilen kanssa. Äskettäin me veimme päätöksen kahdenvälisen sopimuksen Chilen kanssa, joka merkitsee sitä, että me tunnustamme toistemme luomutuotantojärjestelmien vastaavuuden. Tämä on tehty autonomisena sopimuksena sen sijaan, että olisi pidätelty sitä niin, että sisältyisi tulevaan vapaakauppasopimukseen Chilen kanssa, oli nopeampaa so- mukavampaa saada tämä sopimus aikaan, niin että odottaisiin EUn ja Chilen välisen vapaakauppasopimuksen ajan tasaistamista, joka tapahtuu muutaman vuoden kuluttua tulevaisuudessa, joten vastaus on aika suora. And, um, on the supplementary questions. Sitten lisäkysymykset Brasilian tilanteesta ja jakautuminen eri maiden kesken. Tuomme noin 65 000 tonnia nautaa Brasiliasta tämän vuonna 2016. Alle 1 prosentti kokonaistuotannosta verrattuna Euroopan tilanteeseen. Sitten siipikarja lukuja minulla ei ole. Arvoksi on arvioitu 153 eh, miljoonaa, mutta olettaisin, että tämä luku on liian matala. Sen täytyy olla huomattavasti korkeampi kun kyse on siipikarjasta, filestä ja muista tuotteista. Ja sitten Alankomaat, sen takia, että Rotterdam on hyvin tärkeä tulosatama Eurooppaan, täällä looginen selitys. Ja sitten tärkeitä tuojia ovat Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia jossain määrin Minulla ei ole maankohtaista jakoa äh, siipikarjanlihan osalta. No sitten jäsenvaltioiden ilmoitukset tai yhteydet jäsenvaltioiden kanssa. Toistan vielä eläintuotteiden tuonti äh, on sellaista, että sataprosenttisesti äh, tehdään fyysiset tarkastukset, asiakirjatarkastukset, paikan päällä tehtävät tarkastukset, mutta nyt olemme pyytäneet jäsenvaltioita vielä vahvistamaan näitä fyysisiä aspekteja, eli otetaan näytteitä ja pyritään havaitsemaan mahdolliset patogeenit. Nämä tarkastukset ovat kuitenkin säännönmukaisia, jatkuvia. 47 raporttia on saatu nopean varoituksen järjestelmän kautta rajan, rajavalvontapisteissä silloin, kun kyse on Brasilian tuonnesta. Ja kaikki nämä ilmoitukset ovat sitten olleet seurannassa. En välttämättä yhdistäisi näitä varhaisvaroitusjärjestelmiä tai nopean toiminnan varoituksia nykyiseen skandaliin. Nyt kyse on niistä tiedoista, joita olemme pyytäneet Brasilian viranomaisilta ja myös vahvistetuista tarkistuksista, joita jäsenvaltioilta on nyt pyydetty. Se paljastaa sitten skandaalin laajuuden ja sen, missä määrin on pohdittava lisäsuojatoimia. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kiitos. Tämä on hyvin tärkeää, koska miten me muuten voimme rakentaa kauppayhteyksiä, miten me voimme puhua uudesta YMPstä eh, ilman, että me kävisimme tällaisia keskusteluita. Siksi me halusimme saada mahdollisimman paljon informaatiota tämänpäiväisessä mielipiteen vaihdossa, jotta voimme edustaa tuottajiamme, maanviljelijöitämme. Eli tämä päättää tämä esitys tämän kohdan. Ja kiitokset myös eh, tästä mm, Brasilian lihaskandaalin eh, Äh, tämänhetkisestä tilanteesta. Se on hyvin tärkeää ja olen vakuuttunut, että se herättää paljon huolenaiheita myös äh, julkisessa äh, mielipiteessä. Sitten kohta 14 koordinaattoreiden ehdotusten, koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Meillä oli koordinaattoreiden kokous aamupäivällä ja te olette varmasti saaneet kaikki suositukset sähköpostitse ja todennäköisesti saatte tästä myös paperikopion. En näe, että kukaan kommentoi, joten olettaisin, että ne voidaan pitää, niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Meillä ei ole mitään enää muissa esille tulevissa asioissa ja seuraava kokous on 11. huhtikuuta kolmesta puoli seitsemään ja sitten seuraavana päivänä yhdeksästä puoli yhteen samoin ja vielä iltapäiväkokous. Uskoakseni voimme päättää kokouksen nyt. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen kokous. Kiitokset kaikille osallistumisesta.